Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte... Arvon kollegat, haluaisin jatkaa kokoustamme. Kaikki ovat nyt sitten lounan jälkeen virkeinä paikalla. Hieman kuumahan siellä oli, mutta nyt sitten jatkamme iltapäivän osuutta. Aiheena kestävä kehitys, köyhyydenvastainen taistelu, vihreä talous. Ja nyt sitten äh, toivottaisin äh, sydämellisesti tervetulleeksi komission jäsenen, joka vastaa näistä tavoitteista ja Rio 20 plus huippukokouksesta. Eli sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntaan, Euroopan parlamenttiin tähän parlamenttien väliseen keskusteluun, Janes Potosnik. Kiitokset siitä, että suostuitte tulemaan tänne, enkä halua tässä sen enempää itse puhua, vaan annan suoraan puheenvuoron komission jäsenelle, joka on siis pääpuhuja nyt iltapäivänä. Ja sitten jatkamme ihan samalla tavalla kuin tänään iltapäivällä, eli jokaisella on kaksi minuuttia aikaa puheenvuoronsa. Ja jatkamme samalla tavalla kaksi kansallista parlamentaarikkoa ja yksi Euroopan parlamentin jäsen. Noin, komission jäsen, olkaa hyvä. Dear Matthias, thank you. Dear members of the parliament. Kiitos Matias. Hyvät kansallisten parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin aloittaa kertomalla teille neuvotteluprosessista, joka johtaa meitä Rio plus 20. Minä olen kovasti tyytyväinen saadessani tänään puhua teille, koska uskon, että parlamenttien rooli Riossa on oikein merkittävä. Ja teidän tehtävänne Rio, Rion jälkeen on vielä merkittävämpi. Kaikki me toivomme, että hallitukset kesäkuussa menestyisivät Riossa, mutta kuitenkin parlamentit vaativat hallituksia sitten vastuuseen ja te olette vastuussa siitä, että nämä sitoumukset eivät unohdeta, eivät tule unohdetuiksi. Ja nyt meillä on vielä kolme kuukautta aikaa ennen Rioa ja paljon tehtävää. Nyt järjestetään epävirallisia kokouksia New Yorkissa konferenssia valmistelemaan, valmistelemaan. Ja varmasti jo tiedättekin nykykehityksestä ja tästä ensimmäisestä luonnoksesta ja ehdotuksista, myös meidän unionin ehdotuksestamme ja muiden ajatuksista. Monet ovat arvioineet tätä ensimmäistä luonnosta ja ovat toivoneet vielä jatkuvia muita lisäneuvotteluja. Olin viime viikolla Rio de Janeirossa itse ja nyt kohta kerron teille siitä, miten asiassa on edistytty ja mitä mahdollisuuksia meillä on. Aluksi haluaisin kuitenkin erityisesti kertoa teille ja kansallisille parlamenteille erityisesti, miksi, miten meidän Euroopan kantamme on laadittu ja miten komissio itse on nyt Euroopassa kehittelemässä tätä vihreän talouden käsitettä. Tämä ei ole uusi käsite Euroopassa, kun olin tässä kaksi vuotta sitten kuulemistilaisuudessa valintaani ennen, niin silloin mietimme tätä lainsäädännön täytäntöönpanoa mutta silloin en puhunut asiasta talouden nimellä. Kahden viime vuoden ajan me olemme nyt saaneet tästä Euroopan rakenteellisen strategian, jonka nimi on Strategia 2020. Komissio näkee vihreän talouden Euroopan näkökulmasta juuri siten kuin tuossa asiakirjassa sanotaan, samoin kuin siinä tiekartassa, jonka syyskuussa viime vuonna hyväksyimme. Se on olemassa kaikilla unionin virallisilla kielillä. Meidän tavoitteemme tässä luonnonvarojen ja resurssien hallinnointipolitiikassamme on myös tavoitteena säilyttää kasvua. Ja tietysti tässä tarvitaan muutakin kuin lainsäädäntö lainsäädäntöä. Meidän täytyy kuluttajina ja tuottajina muuttaa käyttäytymistämme ja me myös tarvitsemme yhteenliittyvyyttä kaikilla politiikan aloilla ja, ja myös yhteistyötä yksityissektorin kanssa. Suurin osa tästä poliisi, politiikan to, toimivallasta on kansallisissa käsissä ja siitä syystä tämä 2020-strategian esittämä mm, vuosipuolisko lähestymistapa ja vuosittainen arviointi lähestymistapa on erityisen merkittävä. Minä mm, vetoaisin kansallisiin parlamentteihin, jotka täällä täällä ovat tarkkailemaan hyvin läheltä hallituksen toimintaa siinä, miten ne vastaavat komission vuosittaisen kasvuun arviointiin. Esimerkiksi me viime vuonna toivoimme, että ympäristöä vahingoittavat, vahingoittavia aineiden käyttöä vähennettäisiin ja kehitettäisiin alan verotusta. Ja tässä komissio ehdottaa tällaista Euroopan lähestymistapaa, mutta ongelma on kuitenkin maailmanlaajuinen. Tällainen resursseihin keskittyvä kasvu on välttämätön kaikkialla sekä rikkaissa valtioissa että köyhissä valtioissa me kaikki tiedämme, että me jaamme tämän pienen maapallomme 9 miljardin ihmisen kanssa vuonna 2050 ja, me, ja tässä siis on kolme miljardia uutta keskiluokan kansalaista pikapuoliin, joiden elinolosuhteet nousevat ja heidän eri tuotteiden käyttönsä tietysti kasvaa. Ja näihin tähän kysyntään meidän täytyy vastata ja keskittyä erityisesti luonnonvaroihin. Ja tämä rajoittaa meidän mahdollisuuttamme kasvaa ja tarjota korkeita elinolosuhteita kaikille. Me tarvitsemme kolme kertaa enemmän luonnonvaroja äh, äh, vuonna 2050. Ruoan tarve äh, myös kasvaa suurin piirtein 70 prosentilla ja nykyisellään jo 60 prosenttia meidän ekosjärjestelmästämme on käytössä. Ja meidän täytyy tuota strategiaa 2020 silmällä pitäen myös varautua käyttämään, tarjoamaan vettä 40 prosenttia enemmän kuin tällä erää on mahdollista. Ja kaikki kulutus kasvaa entistä enemmän, paljon enemmän kuin aikaisempien teollistumiskausien aikana. Ja Kiinan haaste on huomattavan suuri, paljon suurempi muutos siellä on nyt tapahtumassa kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa teollistumisen aikana. Ja tuo etenee paljon nopeammin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa siellä se kesti noin sata vuotta, jotta Kiinassa se menee paljon nopeammin, suorastaan tuhat kertaa nopeammin ja kyse puhun ainoastaan puhutaan Kiinasta tässä yhteydessä. Meidän täytyy miettiä tätä valtavaa keskiluokan kansalaisten määrää. Se on suuri haaste meille kaikille. Kaikki kehityksen tasoiset, tasot eri valtioissa täytyy saada valmisteltua tähän suureen muutokseen. Ja tätä ei ole aina kaikissa, ne kaikki neuvottelukumppanit kovinkaan hyvin ymmärtäneet. Ja seuraavien kuukausien aikana meidän ensimmäinen haasteemme todellakin on selostaa juuri tätä lähestymistapaa ja juuri sitä, että tässä nyt on kaikenlaisia itsekäis, itsekäitä tavoitteita vihreän talouden takana. Minä olen kuullut kaikenlaisia juonia ja juonitteluteorioita että kyse olisi rikkaiden valtioiden juonesta köyhiä valtioita vastaan. Tästä on myös väärinymmärryksiä, joita meidän täytyy pyrkiä hälventämään, että meidän vihreä talouden hankkeemme olisi kestävän kehityksen hankkeita vastaan. Minä olen varma siitä, että vihreää taloutta käyttäessämme, vihreän talouden pitäisi olla pää väline kestävään kehitykseen sekä unionissa että maailmanlaajuisesti. Ja kestävässä kehityksessä minä tarkoitan sekä sosiaalista ympäristön että talouden kestävää kehitystä. Minä kovasti arvostaisin teidän apuanne tämän viestin eteenpäin viimeisessä tulevien kuukausien aikana ja itse Riossa kokouksissa kollegoidemme kanssa. Nyt haluaisin keskittyä Euroopan unionin kannan muodostamiseen Riossa. Tämän kuukauden aluksi neuvostossa valtioiden päämiehet hyväksyivät selvät päätöslauselmat. Meidän täytyisi siirtyä operatiivisiin tavoitteisiin ja konkreettisiin toimiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tietyn aikarajan sisällä. Tämä on suora lainaus päätöslauselmista. Tästä annettiin mandaatti ympäristöministereiltä. Me saimme sen jo kymmenen vuotta sitten, mutta nyt laitettiin vähän enemmän lihaa luiden ympärille niiden alojen löytämiseksi, joilla tätä työtä täytyy tehdä. Ja komissiolta pyydetään ehdotuksia seuraavilta aloilta, jotka ovat ikään kuin tärkeimmät tässä kestävä energia, vesi ja veden, veden riittävyys, ekosysteemien heikentyminen, meri, ympäristö ja valtameret sekä viidenneksi, mikä horisontaalisesti toimii kaikissa, kaikilla näillä aloilla erityisesti. Ja on myös huomautettu neuvostossa, että vihreän talouden täytyisi edetä kestävän, kehity, kestävän kehityksen suuntaan ja köyhyyden torjumiseen. Nämä päätöslauselmat ovat meidän mielessämme johtoajatuksena tulevien kuukausien aikana. Me pyrimme pääsemään näihin tavoitteisiimme näillä viidellä eri alalla, jotka ympäristöministerit ottivat esille. Tietenkin meidän täytyy myös huomiota muiden neuvottelukumppaneiden etusia kysymykset. Mutta kuitenkin, jos me saamme nämä viisi katettua, niin me voimme myös kattaa suurimman osan ihmisten tarpeista, kestävästä maataloudesta ja ruokaturvallisuudesta, samoin kuin köyhyyden torjumisesta esimerkiksi. On selvää, että energiavaltamerit, vesihuolto liittyvät suoraan köyhyyden torjumiseen, koska koska niin monilta miljoonaa, miljardia ihmistä mm, juuri on niin riippuvaisia metsästä, ruohomaasta, veden saannista ja niin poispäin. Totta kai monia kysymyksiä tulee tästä käsitteestä ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin haluaisin korostaa sitä, että Rio plus 20 on maailmanlaajuinen konferenssi. Eivät kaikki osapuolet tietenkään ole unionin äh, kunnianhimoisten tavoitteiden kannalla. Me teemme kovasti vahvasti työtä, jotta me pääsisimme näihin tavoitteisiimme, mutta se ei tietenkään ole ihan taattua. Me pyrimme pääsemään näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja viemään tätä käsitettä eteenpäin. Tietänette, että nämä muutama kuukausi sitten Kolumbia ja Kuotemala esittelivät nämä, ja ne ovat saaneet kansainvälistä tukea. Myös Brasilia on näitä tukenut, ja minä haluaisin esittää muutaman kommentin siitä, miten näitä pitäisi kehittää. Pitäisi tarjota kaiken kattava näkemys siitä, miten toimitaan vuoden 2050 jälkeen toimitaan, ja ottaa kestävän kehityksen kaikki puolet huomioon, ja vastata haasteisiin kaiken kattavalla ja johdonmukaisella tavalla. 21 agendan ja Johannesburin toimintasuunnitelman kautta tarjota erilainen kirjo ja paketti välineitä, joiden pohjalta toimia. Toiseksi näiden tavoitteiden pitäisi olla täysin johdonmukaisia kaikkien vihreän talouden kohteiden kanssa. Ja kolmanneksi pitäisi myös vastata nämä millennium-tavoitteisiin, eikä pyrkiä mm, millennium-tavoitteista 2015 mitenkään eriämään. Eli näiden kestävien kehityksen tavoitteiden ja millennium-tavoitteiden välillä on selvä yhteys. Ja erityisesti tässä puhumme myös kehittyvässä olevissa valtioissa, valtioista, ja, ja, mutta kestävässä kehityksessä puhumme kaikista valtioista, kun millennium-tavoitteissa ehkä enemmän kehittyvässä olevista valtioista. No, sitten vielä tuloksista. Me olemme sitä mieltä, että esimerkiksi Brasilia ja ympäröivät Etelä-Amerikan valtiot miettivät liittoutumia Rion kokousta silmällä pitäen. Avain pelaajien kanta täytyy hyvin siitä päästä jyvälle ennen kokousta ja sen aikana Euroopan unionin tavoitteemme olisi avata asteittain neuvottelut erityiskysymyksissä ja pyrkiä löytämään synergioita eri asioista eri valtioiden ja eri alueiden kanssa. Me pyrimme rakentamaan nykyiselle jo saavutetulle Nagojassa ja Durbanissa saavutetulle, saavutetuille tavoitteille ja jatkamaan hyvin avointa tietä. Me tiedämme, että joillain jotkut valtiot ovat kovasti huolissaan tästä vihreästä taloudesta. Nämä huolet keskittyvät tuohon vihreään protektionismiin ja kaupan esteiden nostamiseen, luonnonvarojen väärinkäyttöön, erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien väärinkäyttöön. Hyvin rohkaisevaa kuitenkin on se, miten hyvin Afrikan unioni ja Euroopan unioni ovat ymmärtäneet toinen toisiaan vihreästä taloudesta viime aikoina. Tämä on hyvin rohkaisevaa erityisesti siitä syystä, että monet maailman haavoittuvimmista valtioista nimenomaan sijaitsevat tuolla alueella alueella. Olen kuullut ja keskustellut heidän kanssansa, koska se olikaan missä, Keniassa, UNEPin, Nairepin kokouksen aikana siitä, että tämä on näiden valtioiden mm, hengissä pysymissä strategia, joten he varmasti ymmärtävät, missä, missä mennään. Ja on myös huolta siitä, miten saadaan täytäntöönpantua eri säännöt eri valtioissa vihreän talouden suuntaan. Tämä asia täytyy käsitellä erityislaatuisella ja riittävällä tavalla. Tämä asia tarvitsee erityisen paljon työtä mm, maailmanlaajuisella kansallisella tasolla, erityisesti eh, G27-valtiot ja Kiina tähän asiaan varsinkin eh, tulevat puuttumaan. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin täytyy entistä enemmän pitää yhteyttä meidän kumppaneihimme ja sidosryhmiimme Riossa ja Rioa ennen. Totta kai minua, minua ei pitänyt eh, kahdenvälisiä neuvotteluja eri ministereiden kanssa New Yorkissa ja sitten muissa, esimerkiksi UNEPin kokouksessa eh, helmikuussa ja mm, Brasiliassakin kävin viime viikolla, kuten jo sanoin, ja nyt alamme toisen vaiheen voidaksemme vielä konkreettisempia politiikan lohkoja esitellä ja ratkaisuja esitellä kumppanivaltioillemme. Meidän täytyy todellakin nyt näyttää, että me olemme aktiivisia kuuntelijoita ja pystymme toimimaan myönteisesti ja hyvin syvästi, tiukasti tällaisissa olosuhteissa, joissa tarvitaan yhteisymmärrystä. Ja minä haluaisin korostaa, korostaa sitä, miten merkittävää on liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen Rion kokouksen ja Rion kokouksen jälkeen. Vihreä talouskokous järjestetään yksityissektorin kanssa Riossa myös hyvin suorassa yhteydenpidossa siihen suuntaan ja siinä voidaan puhua paikan päällä luoduista työpaikoista ja kasvusta vihreän talouden sisällä. Tämä on hyvin tärkeä syy siihen, että meillä pitää olla selvät tavoitteet ja selvät sävelet Riossa ja Rion jälkeen. Meidän täytyy välittää selvät viestit liike-elämän ja yksityissektorille siitä, miten investointeja ohjataan ja miten, jotta saadaan ne kulkemaan oikeaan suuntaan kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisyhteiskunta lasta sen verran, että unioni toivoo, että tietoa saataisiin entistä paremmin, voitaisiin osallistua tähän työhön paljon enemmän ja myös oikeutta jaettaisiin ympäristöpuolella paljon tehokkaammin. Tässä täytyy myös muistaa, että kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus ei ole vielä täysin saavutettu. Me olemme myös kuulleet, että kansalaisjärjestöt ja joidenkin valtioiden parlamentit ovat olleet huolissaan tästä tästä vihreästä taloudesta. Tämä saattaa erityisesti koskea Brasiliaa ja muita Etelä-Amerikan valtioita. Ja siitä syystä meillä on nyt parlament, Euroopan ja kansallisten parlamenttien mahdollisuus, samoin kuin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tai alueiden komitean mahdollisuus pitää yhteyttä näihin yhteistyökumppaneihinsa kertoakseen enemmän siitä, mistä vihreässä taloudessa on kyse. Hyvät naiset ja herrat, arvon jäsenet, meidän yhteisen viestimme pitäisi olla se, että Euroopan unionin mm, vihreän talouden ajatukset on, ottavat huomioon sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja ympäristönäkökulmat. Ja tässä todella on kaikkien valtioiden mahdollisuus kehitellä asiaa eteenpäin. Meillä on se selvä agenda. Vihreä talouden pitää olla selvä väline kestävän kehityksen edistämiseen kaikissa mahdollisissa ulottuvuuksissaan, ympäristön ulottuvuuksissaan, taloudellisissa ulottuvuuksissaan, sosiaalisissa ulottuvuuksissaan. Ja tässä voidaan vähentää köyhyyttä ja taata ruokaturvaa. Rio vuonna 1992 oli täynnä optimismia ja kaikki olivat valmiita muuttamaan maailman paremmaksi ähm, paikaksi. Rio 2012 tässä talouskriisin kurimuksessa ei voi näin ehkä toimia, mutta me kuitenkin voimme äh, pohjautua nykyiseen parempaan tietoomme näistä uusista haasteistamme. Haasteet ovat meille kaikille yhteisiä yhteisiä ja niin ne tuovat meidät kaikki yhdessä Rioon. Ja vaikka vähemmän optimistisia ehkä oltaisiinkin, ja, niin kuitenkin mm, on hyvinkin suurta painetta, eh, ehkä jopa enemmän kuin aikaisemmin saada maailmasta parempi paikka kaikille ihmisille, koska me emme voi tätä mahdollisuutta enää kovin pitkään jättää käyttämättä. Kiitoksia. Vielen, vielen Dank, Janis. Kiitokset komission jäsen Potocnik. Mehän olemme kokoontuneet tänne tänä päivänä juuri siksi, että voisimme tehdä maailmasta paremman paikan ja saada aikaan parempaa elämää kaikille, elivät he sitten missä päin maailmaa tahansa. Täällä on 20 jäsenvaltiota paikalla. Ja täällä onkin nyt koko joukko puheenvuoropyyntöjä kansallisista parlamenteista. Muistuttaisin kuitenkin, että täyttäkää nämä puheenvuoropyyntökortit, jotka ovat teidän paikoillanne. Ja Euroopan parlamentin jäsenet noudattavat sitten tätä perinteistä menetelmää, eli nostavat kätensä ylös. Ja nyt käynnistetään. Aloitamme Maltasta kollega Brinkart, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Keskityn vihreään talouteen. Jos me haluamme välttää ilmastoneuvotteluiden sudenkuopat, jos me haluamme mitään kohden tulevia tuloksia, meidän täytyy laatia sinikopio vihreälle taloudelle, mutta meillä täytyy olla myös monen keskessä alueellisella tasolla tiekartta. Meidän täytyy reagoida paikallisiin tarpeisiin ennen kuin me luonnomme läksytämme muita, mitä niiden pitäisi tehdä. Vaihtoehtona ei ole enää ää, vaihtoehtona ei ole enää vihreämpi talous tai kasvaa talous tai vihreä planeetta. Me tarvitsemme molempia ja yrityssektorilla on ratkaiseva osa. Mutta sen sijaan, että ilmaisisimme vain aikeemme, meidän täytyy täytyy luoda poliittisesti toteutettavia toimia. Jos me haluamme aidosti siirtyä vihreämpään talouteen, meillä täytyy olla robusteja indikaattoreita, jotka tehokkaasti mittaavat dataa, joka seuraa onnistumisastetta. Mitään yhden sukkareseptiä vihreälle kasvulle ei ole. Meidän täytyy räätälöidä vihreätä kasvua yksittäisten maiden tarpeisiin. Samanaikaisesti on jotain perusperiaatteita ja yhteisiä foorumeita, joita, joista meidän kaikkien pitäisi yhdessä sopia periaatetasolla riippumatta meidän eroistamme. Meidän täytyy yhteenvetää yksinkertaista ja selittää yhteiskunnalle – tämän korkean tason äh, paneelin, kestävyyspaneelin tulokset YKssa. Muuten mitään syvällisempää sitoutumista ei voida odottaa. Loppuhuomio. Hieman hyvää hallintaa, kestävä kehitys vihreän talouden kontekstissa ei voi kestää sen enempää kansainvälisellä alueellisella kuin yritystasolla. Mr. Günther. Kiitokset. Ähm, seuraavaksi herra Günther Romaniasta, EPPn edustaja, olkaa hyvä. Ah. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin käyttää hyväkseni tätä tilaisuutta kiittää parlamenttia ja tahtoisin toivottaa onnea ja menestystä äh, talouskriisin ratkaisuun ja Rion kokoukseen. Tämä Rion plus 20 kokous, kuten täällä on jo sanottu, on hyvin merkittävä, merkittävä kokous, mutta Romania on jo Euroopan tasolla johtanut kokouksia. Romania on yhteistyötä halunnut pitää yllä näissä talousneuvotteluissa ja olemme tahtoneet toimia avoimesti. Mutta valitettavasti me olemme joutuneet sitten kärsimään muiden valtioiden sulkeutuneisuudesta, muun muassa siten, että Romania ei ole vielä päässyt Schengeniin, joka vaikuttaa meidän taloustilanteeseemme. Joka tapauksessa toivotan teille paljon menestystä Rioon ja Toivomme, että kestävän kehityksen ohjelma saadaan vahvistettua ja unionin ympäristöohjelmasta saataisiin suoranainen järjestö aikaiseksi. Meidän mielestämme mm, tuo tuo toukokuun 2011 kokous, joka järjestettiin Romaniassa ympäristökysymyksissä pitäisi muistaa. Sehän valmisteli jo Rio plus 20 kokousta ja siinä mietittiin kestävän kehityksen ja luonnonvarojen järkevää käyttöä ja vihreiden tuotteiden kehittämistä. Valitettavasti tuohonkin asiakirjaan on tehty hyvin paljon erilaisia muutoksia ja sen takia tuo asiakirja, joka Romanian kokouksesta saatiin aikaiseksi, jäi aika heikoksi. Me haluaisimme myös toivoa, että vihreä talous saisi nyt seurakseen monia erilaisia reittejä kestävän kehityksen kautta päästä tavoitteisiinsa. Ja tässä kestävässä kehityksessä täytyisi nimenomaan edetä maailmanlaatuiseen suuntaan, luoda selkeät kriteerit, jotka olisivat kaikille samat, ja myös muistaa nämä millennium-kriteerit, joiden pohjalta vuosi 2015 ei jäisi kehityksen jarruksi, vaan pääsisimme siitä eteenpäin aina vuoteen 2020 2020 strategian mukaisiin tavoitteisiin. Ja tuo, tuon, tuo vuosi 2015 tarvitsee eh, millennium-tavoitteiden täydentämistä ja toivon, että niihin Riossa erityisesti keskityttäisiin. Romania toivoo, että Rio plus 20 saataisiin eh, selkeä asiakirja ja toivomme, että meidän ympäristö- ja metsäministerimme eh, puheenvuoro otettaisiin huomioon. Meidän ministerimme piti tämän puheenvuoron maaliskuun 9. päivänä neuvostossa ja siinä puhutaan kestävän metsäteollisuuden kehittämisestä ja maatalouden eh, kestävien yhteisöjen ylläpitämisestä ja tähän me erityisesti toivoisimme unionin kiinnittävän huomiota ja varsinkin jäsenvaltioille tar- pitäisi tarjota mahdollisuus säilyttää omat erityispiirteensä. Ja me, me toivoisimme myös tällaisia, tällaista avaruuspaikannusjärjestelmää paljon tarkemmaksi sekä Euroopan tasolle että myös maailmanlaajuiselle tasolle, jotta voitaisiin valvoa paremmin eri, eri tavoitteiden täyttämistä ja myös pitäisi keskittyä luonnonvarojen tehokkuuteen tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään käyttöön sekä kehittyneissä valtioissa että kehittymässä olevissa valtioissa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten seuraavaksi Gervenger Brandi. Ja hän on siis Euroopan parlamentin valtuuskunnan johtaja Rioon. We all know BM... Paljon kiitoksia. Kaikki tiedämme BMWn auton tekijän ja ja kun te olette vasemmalla kastalla, niin kaksi kolmasosaa vilkuvista valoista on Bemariin. Me emme tunnetaan kiittyvistä, raskasta autosta ja ihmiset ostavat niitä, jotka ihmiset pitävät nopeudesta, kiihdytyksestä ja haluavat myöskin pröystäillä. Mutta jotain kiinnostavaa tapahtuu. Jos te katsotte mainoksia, niin sinä ei puhuta nopeudesta tai kiihtyvyydestä tai auton koosta vaan hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta. Ja minusta tämä on hyvä esimerkki siitä teollisuudesta vallankumouksesta, jonka läpi me nyt kuljemme. Vihreät autot eivät ole jotain, jota politiikka kehittää. Se jotain, että tapahtuu nyt. Tulevaisuuden bisnes on joko kestävää tai sitä ei sitten ole. Siinä on tällainen todellisuus. Siksi minusta on erittäin tärkeää, että me eurooppalaiset, että meistä tulee paljon kilpailukykyisempiä. Meidän tuotantomme pitäisi olla kestävämpää, mutta globaalimmin tämä tarkoittaa, että meidän täytyy valmistaa maailmaa tälle. Komissio jäsen Potocnik puhui luonnonvarojen hinnan räjähtämisestä käsiin Tämä on yksi vihreän talouden käyttövoimista, ja tämä olisi yksin Rion haasteista. Pitäisi vakuuttaa kehittyville maille, että vihreä kasvu oli jotain, jotta me tungemme, tungemme kurkusta alas länsimaailmana, vaan että se on parasta kaikille. Että se on menestyksen parasta kasvua, vihreä kasvu. Jos Rio 20 tuloksia ajattelee, jos me onnistumme vakuuttamaan kehitysmaat tästä, se voisi olla vakuuttavampaa kuin jotkut kirjalliset lopputulokset. Joten minulle vihreä talous on tärkeintä Riossa. Lopuksi puheenjohtaja. Aamukokous jätti minulle hyvän tunteen. Sitä tuntuu, että ajattelemme samansuuntaisesti Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa olisi sääli, jos me lähtisimme täältä iltapäivällä eri suuntiimme tekemättä jotain sille yhteiselle vallalle, joka meillä on lainsäädäntöjen. Meillä on väline tälle, sen nimi on Globe, se on parlamentin jäsenten verkosta, se tapaa Riossa ensimmäisen viikonloppuna, ja minä yritän vakuuttaa teitä siitä, että tähän globaali lainsäätäjäverkosto kannattaa liittyä niin tekemällä, verkkoa hyödyntämällä on paineita hallituksia kohtaan, että Riosta tulisi vielä paremmat tulokset kuin mitä toivomme. Gerben Gerbrandi. Kiitokset Gerben Gerbrandi. Seuraavaksi vanha tuttu, kollega Adamo, joka on ollut GUEn jäsenenä tässä parlamentissa. Hän oli myös koordinaattori. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää komission jäsentä hänen alustuspuheenvuorostaan. Hänen puheensa oli hyvin optimistinen. Haluaisin myös kiittää Gerbrandia tästä BMW-esimerkistä. Onhan se hienoa, että on bemareita tiellä, mutta täytyy olla planeetta. Muuten sillä bemarilla ei paljon ole hyötyä. Ja okei, he mainostavat itseänsä päästöjen vähyydellä, mutta talouskriisi, joka on maailmanlaajuinen, ja ne miljoonat ihmiset, jotka ovat vararikon partaalla – niin heille tämä kestävä kehitys on vielä tärkeämpää. Ajatelkaa näitä tämän finanssikriisin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutuksia siihen, miten me panostamme ympäristöön. Meidän täytyy kuitenkin jatkaa panostustamme ympäristöön ja huolehdittava siitä, että siihen varatut varat eivät valu muualle. Kansainvälisellä tasolla ensin, meidän täytyisi olla ensimmäisiä tukemassa vihreää taloutta ja kestävää kehitystä. Vihreän talouden ja kestävän kehityksen tavoitteiden määrittely ja köyhyyden poistaminen vaatii koordinoituja toimia kansainvälisellä tasolla. Ja meillä pitää olla selkeät tavoitteet ja aikataulut, jotta me voisimme ne saavuttaa ja Rion huippukokouksessa Euroopan unionin täytyy pyrkiä siihen, että saadaan aikaiseksi sopimus, jolla otettaisiin käyttöön tällainen askel askeleelta suunnitelma, jossa olisi erityiset tavoitteet ja äh, aikataulut kansainvälisellä tasolla vihreälle taloudelle ja kestävälle kehitykselle. Ja niiden, näiden tavoitteiden täytyy olla yhtäläiset vuosituhannen tavoitteiden kanssa. Kestävän kehityksen tavoitteet on määriteltävä ja niiden täytyy olla luonteeltaan tukevia. Meiltä täytyy myös löytää menettelyitä, jotka tukevat myös vuosituhannen tavoitteita. Ja sen lisäksi luonnollisesti täytyy saada aikaan hyvä arviointimenettely näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena täytyy olla saada aikaan kehityksen myös tällainen humaani näkökulma niin, että kansalaisten osuutta ja osallistumista voidaan vahvistaa. Ja meidän täytyy pyrkiä myös hyvään sosiaaliseen integraatioon köyhyyden poistamiseksi. Kiitokset. Sitten seuraavaksi herra Fidalgo Espanjan parlamentista. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Muchas gracias. Kiitokset. Minä haluaisin jo aamun ajatukseni toistaa. Me tuemme suurelta osin näitä suosituksia ja ehdotuksia, joita parlamentti ja YK on korkean tason ryhmä ovat tehneet. Aamuna minä, aamulla minä jo sanoinkin, että nyt talouskriisillä on tietyt riskinsä, mutta tietysti tässä on myös mahdollisuuksia. Nyt meillä nimittäin on oikea hetki tehdä kestävän talouden muutoksia. Tämä tarkoittaa sitä, mitä me Espanjassa jo tiedämmekin, ei, ei kestävän talousjärjestelmän kustannukset ovat aivan liian suuret. Espanjassa tiedämme sen oikein erityisesti, eikä se ole hyvä asia ja nyt meillä on mahdollisuus muuttaa asioita ja tilannetta. Me voimme myös nyt enemmän muistaa esimerkiksi kierrätystä, joka voi luoda uusia työpaikkoja paljon ja, se, ja me voimme myös luoda kestävämpää mm, liikennettä, esimerkiksi rautatieliikennettä ja sitä kautta luoda myös uusia työpaikkoja. Ja mitä tämä, meidän täytyy myös viedä eteenpäin sitä viestiä, että kestävä kehitys menee eteenpäin myös kansalaisten tasolla, esimerkiksi jätehuollossa, kierrätyksessä, vesihuollossa, metsänsuojelussa, luonnonjärjestelmien ylläpitämisessä, maaseudulla ja niin poispäin. Tähän kaikkeen tarvitaan tiettyä julkisen puolen rahoitusta myös ja Euroopan unioniin kaikissa uudistuksissaan, on kyse sitten maatalouspolitiikan uudistuksesta tai kalastuspolitiikan uudistuksesta, täytyy ottaa huomioon juuri nämä kysymykset ja myös sosiaali- sosiaalinen kestävyys omissa politiikoissaan. Ja aivan erityisesti maatalouspuolella meidän täytyy muistaa se, että aika usein tuottaja itse joutuu kärsimään tämän tuotteensa, kun tuon tuotteen hinta sitten katoaa jonnekin tuonne jalostusketjuun. Ja meidän täytyy pyrkiä korjaamaan näitä epätasapainokysymyksiä. Ne, ne ovat täällä Euroopan unionin sisälläkin hyvin vahvoja, ei pelkästään Euroopan unionin ulkopuolella. Euroopan unionin sisällä tarvitaan myös solidaarisuutta ja täytyy edelleenkin näissä valtioissa tehdä työtä epätasapainon tasapainottamiseksi näissä valtioissa jäsenvaltiossa ja sen pitäisi olla EU, kaikkien Euroopan kansalaisten yhtenä tavoitteena ja tehtävänä. Kiitos ja seuraavaksi kollega Antonescu. Kiitän puheenjohtajaa. Minä haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tähän erityisen tärkeään keskusteluun kansallisten parlamentin edustajien kanssa. Lopultakin me olemme yhdessä täällä. Mehän olemme kaikki vastuussa tämän viestin välittämisestä kansalliselle, taso, kansalliselle tasolle. Tällaiset kokoukset ovat aivan erityisen merkittäviä. Kestävän kehityksen politiikan täytyisi saada paljon enemmän tukea taakseen ja niitä pitäisi kehittää paljon dynaamisemmiksi ja nopeammiksi. Tietysti Riossa me nyt erityisesti keskitymme kestävään kehitykseen ja minäkin olen sitä mieltä, että meidän täytyy luoda tällaiset selvät konkreettiset tavoitteet ja selkeä aikataulu ja selkeät mittausvälineet. Erityisen merkittävää myös on eh, talouspuolen, sosiaalipuolen ja ympäristöpuolen yhteenliittäminen. Näin erityisen kiinnostavasti komission jäsen onkin asiaa jo esittänyt ja erityisesti luonnonvaroista puhunut ja eh, ympäristön tilan huonomisesta, huonomisen näkökulmat olivat kiinnostavia. Vihreällä taloudella on omat edistymisen mahdollisuutensa ainoastaan, jos yksityissektori saadaan tähän mukaan ja liike-elämä suoraan ja niiden tuomat investoinnit nyt saadaan mukaan julkisen rahoituksen rinnalle. Me, meidän, meidän täytyisi muistaa myös, kuinka järkevä on tuo prosenttiluku julkisessa tuessa, ympäristötuissa ja myös maataloustuissa – nyt me olemme juuri uudistamassa maatalouspolitiikkamme muun muassa, ja meidän täytyy luoda tällainen selkeä puitteisto tuillemme ympäristöpuolella, maatalouspuolella ja kaikissa näissä kysymyksissä. Me tarvitsemme myös maailman kauppajärjestön ja muihin ma- maailman laajuisiin neuvotteluihin, kauppaneuvotteluihin ympäristöpuolen e, edustajia, ja meidän täytyy kehittää julkisen ja yksityisen puolen kumppanuussuhteita. Ja Erityisesti täytyy keskittyä köyhimpiin valtioihin, jotta niiden luonnonvaroja ei tuhlattaisi liian kanssa, vaan niille tarjottaisiin myös jotain kehitystä takai, tilalle. Tässä tietysti Rio plus 2 20, 12 tulokset saadaan paljon tehokkaammiksi, jos asiasta tiedotetaan riittävästi ja, ja kerrotaan ihmisille, mistä, missä mennään, ja myös kerrotaan siitä, minkälaiset myönteiset vaikutukset tällä voi olla sosiaalisella puolella. Kiitokset. Kiitokset. Ja sitten yhdistynyt kuningaskunta, Rova Vali. I just really wanted to talk... Paljon kiitoksia. Halusin puhua ihan lyhyesti vihreästä taloudesta. Ja sitten miten tärkeää on saada yritykset mukaan Rion lähestyessä ja vetoan Euroopan komissioon. Kykenettekö organisoimaan jotakin tapahtumia ennen Rion konferenssin alkamista, jossa yritykset kautta Euroopan voisivat esiintyä parrasvaloissa ja esitellä niiden eh, eh, tehokkaita resurssien käytön agendaa, jota EU on niin edistänyt. Meidän täytyy saada selväksi se, että VM ja muut yritykset niin on ymmärrettävä, että resurssien tehokas käyttö ole hyvä ainoastaan yrityksille ja Euroopalle, vaan myöskin planeetalle. Ja tässä hengessä ja Globeen kuuluvien kollegoiden kautta vetäisin, että kaikki jäsenet liittyisivät Globeen. Ja että käyttää sitten äh, Globin viikonloppua, joka on ennen Rion alkamista äh, mahdollisuutena parlamenteille tavata ja edistää lainsäädäntöä. Meillä on tässä tämä kova sadeprojektin äh, esitys. että Bob Dylanin Hard Rain-kappaleen. Ja meillä on näyttely, joka äh, havainnollistaa jokaista Bob Dylanin Hard Rain-laulun sää, riviä. Ihmisten täytyy muuttaa myös heidän tunnetilaansa talouspolitiikan, veropolitiikan lisäksi. Jos, jos EU voisi edistää hard drain projektia Globin lisäksi muodollisella tavalla, jos me tekisimme ihmisille selväksi, että on kiireellistä toimia nyt ja Rio jälkisenä päivinä olisin kovin kiitollinen colleague from Spain. Kiitos. Sitten seuraavaksi kollega Espanjasta, herra Baricio. Buenas tardes. Eh, Kiitokset. Hyvää iltapäivää teille kaikille. En nyt toista aamu päivän puheenvuoroani, niin vaikka oikeastaan ne ovat pitkälti, kommenttini ovat pitkälti samat kuin silloinkin tästä ehdotuksesta tänään iltapäivän aikana. Joka tapauksessa muutama huomio tästä päätöslauselmasta ja myös täytyisi ehkä selvittää, selventää tiettyjä kohtia. Erityisesti nuo luonnonvarat ovat hyvin tärkeät ja meidän täytyy varsinkin energia, vesi ja E, jätehuoltoa kehittää. Tuo vesikysymys on merkittävä e, ja erityisesti meidän täytyy kiinnittää huomiota e, siihen, miten veden, vesi, varat ovat vähentyneet maailmassa. Meidän täytyisi pyrkiä välttämään Ja esimerkiksi minun valtiossani ja Välimerellä varsinkin rannikkoaloja täytyy suojata jäte, jätteiden ö, levittämiseltä. Ja minä kiinnittäisin huomiota siihen, että rajat ylittävä rajat ylittävä yhteistyö tällaisissa niemi, tällaisilla niemialueilla on harvinaislaatuisen tärkeää, mutta myös valtioiden sisällä täytyy löytää, pyrkiä löytämään uusia, kysy, uusia ratkaisuja, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja tuovat uusia ideoita esimerkiksi jätteiden kierrätykseen. Ja minä vielä tähän lopuksi haluaisin puuttua tuohon energiatehokkuuteen samoin kuin eh, uusien teknologioiden kehittämiseen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Meidän täytyy myös muistaa kiertäminen. Eh, kierrättämistä täytyy kehittää ja meidän täytyy esitellä tämä Euroopan, eh, euro, viedä eteenpäin tätä eurooppalaista ähm, käsitettä kierrätyksestä, energian uusiokäytöstä ja muista tällaisista myös maailmanlaajuiselle tasolle. Me voimme pitkälti tukea niitä ehdotuksia, joita äsken kuulimme komission edustajan sanovan. Kiitos. Ja sitten Judith Merkiis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dank voorzitter, commissaris. Kiitos eh, puheenjohtaja, komission jäsen. Hienoa nähdä teidät jälleen täällä. Me olemme puhuneet eh, teidän kanssanne useaan otteeseen Riosta. Ja nyt yksi meidän mieliaiheemme, eli tämä nolla Onko teillä mitään konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä te aiotte tehdä Riossa? Koska tämä on aihe, joka on lähellä kaikkien sydäntä. Ja jos me sitten ottaisimme sen mukaan koko tähän raaka-ainealoitteeseen, mikä meillä oli Euroopan parlamentissa, niin uskon, että Euroopan unionilla olisi aiheesta paljon kerrottavaa. Tämä on kuitenkin eh, yksi hyvin tärkeä pilari raaka-ainestrategiasta. Eli eh, korvaavat aineet ja tehokkuus ja uskon, että me voimme esitellä parhaat eh, käytänteet ja merkintämahdollisuudet ynnä muut. Toinen aihe, mistä me olemme usein puhuneet, liittyy siihen, että kiellettäisiin kaatopaikat. Ja uskon, että tämä on koko maailmassa tärkeä asia. Eli huomioiden sen, että raaka-aineiden hinnat ovat nousseet todella korkeaksi ja samanaikaisesti kaatopaikoille dumpataan paljon arvokkaita asioita me dumppaamme näitä raaka-aineita ja roskia myös kolmansiin maihin. Tämä on asia, josta meidän pitäisi puhua. Eli se, että voisimme kieltää kaatopaikat ja että löytäisimme hyviä menetelmiä kierrättää paremmin. Olen iloinen Riosta sen vuoksi, että 20 vuotta sitten tehtiin hyvin paljon, jotta tämä asia saatiin esiin. Ja niin meidän täytyy nytkin tehdä, eikä tässä nyt oli kysymys ainoastaan näistä ilmastokeskusteluista. Tuntuu siltä, että me puhumme aina siitä, että meillä pitää olla tietyt kvantifioidut tavoitteet. Se on välillä ihan näennäistä. Tärkeintä on se, että me löydämme toisemme ja että saamme aikaan hyvät neuvottelut ja että olemme kaikki herkkiä tälle aiheelle, kuten monet kollegat täällä ovat sanoneet. Eli minä uskon, että koko parlamentti on tämän takana. Kiitos Judith Merkis ja sitten seuraavaksi kollega Snoa Belgian parlamentista. Merci, monsieur le président. Puheenjohtaja, haluaisin todistaa, että Belgian parlamentissa ilma, ilmastonmuutos Äh, valiokunta aluksi suhtautui epäilevästi vihreään talouteen peläten, että sen käsite, joka heikentäisi äh, kestävän kehityksen käsitettä. En ole varma, ymmärsinkö herra Gerbrandia, mutta jos vihreä talous on sitä, että bemarit kuluttavat vähän vähemmän hiilidioksidia, niin on se vähän epätyydyttävää. He komissaari puhui kasvun ja resurssien käytön välisen kytkennän katkaisemista, mutta se on jotain, jota me emme ole onnistuneet ratkaisemaan omissa talouksissa tai nousevissa talouksissa. Joten päätöslausumatekstissä vihreä talous täytyy ymmärtää taloutena kokonaan. Se oli se, joka toimii kestävyyden rajalla, biodiversiteetin ja e-, ekosysteemipalveluiden säilyttämisen, ilmastopalveluiden ja luonnonvarojen käytön suhteen joten kestävä kehitys on paljon enemmän kuin vihreä talous. Ja pelkään, että jos tuo käsite mielletään täysin taloudelliseksi, heikentää kestävän kehityksen käsitettä, jonka me olemme perinneet kuitenkin, joka on jo 20 vuotta vanha. Painottaisin kahta asiaa, jotka päätöslausemassa on energiakohdassa. Olemme todenneet jännitteen, joka on öljyn käyttön välillä ja jotkut maat ovat käyttävät yhä herkempiä ekosysteemejä fossiilisten polttoaineiden löytämiseksi ja me vastustamme fossiilisten polttoaineiden etsimistä merillä ja kaikissa muissa haavoittuvilla alueilla, kuten napa alueella mutta myöskin tuolla Kongossa ja Ekvatorissa. Sitten ydinvoimasta luopuminen täytyy lyhyellä keskellä aikavälillä Sitten täytyy korvata diversifioidulla energialähteellä. Eli meidän täytyy täsmentää, että ydinvoima ei kuulu vihreään talouteen, niin maatalossa haluan painottaa, että me liitämme useamman kerran YK on belgialaisen raporto, raportoijaan, joka koske, käsittelee maataloutta ja on raportoinut agroekologisesta maataloudesta, jonka ekologiset vaikutukset ovat pienemmät, jotka tukevat maanviljelijöitä ja sellaisia käytäntöjä, jotka pienviljelijätkin voivat omaksua. Mä haluan painottaa tällaista maanviljelyä, mutta tämä on vaikutuksia kuluttajan kannalta, koska se muuttaa sitten ravitsemusjärjestelmää, ruokataloutta. Eli vihreä talous implisoi vaikeita muutoksia, ei pidä piilotella vaikeuksia ja myöskään niitä seikkoja, joista joudumme luopumaan. Kiitos. Seuraavaksi kollega Lukas Viron parlamentista. Ja kaksi minuuttia alkaa ystävälle niin, että kaikki luettelossa olevat äh, henkilöt saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä komission jäsenille. Kaksi minuuttia. Ja majanduskriis on... Kiitos. Talouskriisi on paha asia taloudelle, mutta mutta mikäli äh, emme yhdistä mukaan äh, ekologista ajattelua, niin elpyminenkin on huonompaa, koska tuntuu siltä, että monet maat äh, hyvinvoivat maat ovat tuhlaneet hyvin paljon luonnonvaroja. Kaikkein parhaat keinot paistella tätä vastaan on se, että se yhdistetään ympäristö- ja talouskoulutus. Haluaisin muistuttaa komission jäsen Potocnikia hänen aikaisemmasta elämästään. Me molemmat olemme olleet vastuussa koulutusasioista useita vuosia. Ja haluaisin painottaa että koulutus on hyvin tärkeää. Muutama tosiasia Virosta. Viro on kohtuullisen pieni. Meillä on suunnitelmana käyttää mahdollisimman paljon sähköautoja niin, että voisimme kattaa koko Viron sähköautojen latauspisteillä. Joten jos vierailette tulevaisuudessa Virossa, niin teidän ei tarvitse käyttää polttoaineita. Toisekseen Virolla on suuret metsät. Meillä on hyvin vähän ihmisiä historian aikana. Monet ovat menehtyneet, mutta meillä on paljon peltoja ja metsiä. Ja mikäli metsät hakataan taloudellisin perustein, niin silloin ihmisten täytyy ö, istuttaa uutta metsää. Ja kolmanneksi ympäristö ystävällisesti Viroa edustaa Rion huippukokouksessa hyvin minimaalinen delegaatio. Me joudumme käyttämään lentokonetta, jolla on suuri hiilijalanjälki, joten olemme todellakin ympäristöystävällisiä ja lähetämme hyvin pienen valtuuskunnan. No, Kiitoksia, herra Lukas. Ja sitten seuraavaksi kollega Romana Plum Euroopan parlamentista. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kuuntelin esitystänne tarkkaan ja teidän myönteistä kantaanne. Minä aina yrittelen ajatella myönteisesti. Riossa meidän täytyy sopia voimakkaasta poliittisesta sitoumuksesta, jotta me saavuttaisimme tämän vihreän ää, tiekartan. Me haluamme tätä vihreätä taloutta. Tällaisen kriisin aikana me tarvitsemme lisää ratkaisuja. Me tarvitsemme moottoreita kasvulle, vihreälle kasvulle. Ja vihreä talous on kuin moottori, ja tärkeä työpaikkojen lähde. Työpaikkojen lähde. Mä kysyn teiltä, jos me tarvitsemme vihreän talouden strategiaa EUn tasolla. Miksi? Koska vihreä talous on tärkeä työkalu kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ja Rian täytyy pitää huolta siitä, että ympäristöpolitiikka, sosiaalipolitiikka, talouspolitiikka yhdessä tukevat kestävää kehitystä vihreitä kasvaa ja siksi kysyn tätä teiltä. Täällä meillä on kansallisten parlamenttien edustajat. Meidän täytyy lähettää voimakas viesti kansallisille hallituksille EU:ssa ja komissiolle, että laimennetään vihreätalouden ympäristö ja sosiaalista sisältöä taloudessa kriisissäkään. Paljon kiitoksia. Ja hyvää onnea, että Riosta tulisi aita poliittinen sopimus otsakkeen mukaisesti. Tulevaisuus, jota haluamme. Kiitos. Seuraava puhuja on Tanskan kollega Herra Hansen, olkaa hyvä. Mange tak for ordet. Kiitos. Minusta tämä otsikko, joka Rio plus 20 on, The Future We Want, haluamamme tulevaisuus, on mielestäni oikein hyvä. Se on myös hyvä tässä ensimmäisessä luonnoksessa, koska se osoittaa, että että ne, joilla on mahdollisuus tehdä jotain, on me, jotka istumme täällä yhdessä kollegoittemme kanssa ja voimme tehdä jotain kollegoittemme kanssa koko maailmassa. Eli me olemme tekemässä näitä poliittisia päätöksiä. Minusta on hyvin tärkeää myös, että me sekä kansallisista parlamenteista että EUsta pidämme kiinni siitä, että ei ainoastaan käynnistetä uusia prosesseja Riossa, vaan että olisi myös sitovat tavoitteet. Muuten X vuoden kuluttua me sanomme jälleen, että no, emme me nyt ole päässeet niin pitkälle, koska meidän täytyy muistaa, että Rio on enemmän kuin ympäristökonferenssi. Se on konferenssi, jossa meidän täytyy saavuttaa ne kestävyys tavoitteet, jotka ovat sekä ympäristöllisiä, sosiaalisia että taloudellisia, ja että meidän täytyy saada kaikki politiikan alat mukaan. Ja tässä me tarvitsemme eh, nimenomaan velvoitteita, ja meillä on mahdollisuus siihen. Mutta ongelma, sekin täytyy tunnustaa, on, että meillä eh, on eh, tietoutta siitä, ei ole tarpeeksi tietoutta siitä, mitä on tapahtunut viime vuosina. Ja paradoksaalista on se, että kansallisia poliittisia tavoitteita mitataan lyhyellä aikavälillä ja kansainvälisiä pitkällä aikavälillä. Ja tässä meillä parlamentaarikoina on erityinen velvollisuus tuoda esiin se, että me tarvitsemme sitovia tavoitteita, ettei vain käynnistetä poliittisia prosesseja on erittäin tärkeää, että me puhumme kalastuksesta, meristä, kestävä energia, energiatehokkuus, mutta sen lisäksi meidän täytyy huolehtia siitä, että on myös tavoitteita, joita ei lykätä iäisyyteen. Ja sitten vielä viimeinen asia. Monet ovat jo maininneet, että on, tässä on hinta, joka on maksettava. Mutta haluaisin puhua tästä vuoden 2005-2006 Sir Harvard Sternin raportista, jossa painotetaan, että hinta, joka ei, hinta, joka me maksamme, jos me emme tee mitään, on paljon kovempi kuin jos me teemme jotain. Ja se on hyvä pitää mielessä kun me lähdemme Rioon. Eli hinta siitä, että emme tee mitään, on huomattavasti suurempi kuin se, että me saisimme sitovat tavoitteet näillä prioriteettialueilla, jotka on esitelty. Ja se on nimenomaan the future we want. Me päätämme itse. Me lähdemme sinne konferenssiin ja hoitakaamme homma kuntoon tällä kertaa. Kiitos kollega Ningri äh, Luxemburgista. Kiitos puheenjohtaja ja herra komissaari Olette ihan oikeassa puhuessanne yhteisestä strategiasta EU:ssa. Mutta haluaisin tässä yhteydessä kysyä, mikä on EUn suhde muihin valtioihin, jotka eivät ole ottaneet osaa Kioton pöytäkirjaa. Tulemmeko seuraamaan sitä, strategiaa näiden joustavien strategian kanssa. Minusta Rian pitäisi kuitenkin osallistaa kaikki Kioton ongelmatiikkaan. Toisekseen, te sanoitte, että tässä on viisi tavoitetta. Mainitsitte uudistuvan energian myös, joka saa kysymään kaksi kysymystä. Ensinnäkin maatalous ja ruoka ja biopolttoaineet. Onko tämä saman yhdenmukaista uuden maatalouspolitiikan tavoitteiden kanssa yhdenmukaista? meidän täytyy ajatella 9 miljardia maapallon asukasta, olemmeko nyt oikealla tiellä? Ja sitten kysymys kehitysmaista. Puhummeko me nyt tutkimuksesta ja uudistuvien energialähteiden järkevästä käytöstä esimerkiksi Desertekin tapauksessa järkevästi. Ehkä meidän pitäisi ajatella Afrikassa nimenomaan aur- aurinkoenergian käyttöä, mikä on Euroopassa. Richard Seba. Kiitos. Koisin jäsen on puhunut hyvin paljon tästä vihreästä taloudesta ja me kaikki olemme varmaan tietoisia siitä, että mikäli me emme sitä saavuta, niin ihmisille tulee ongelma tällä planeetalla. Keskeistä tulee olemaan se, että me todellakin saisimme vihdoin viimein toteutettua nämä toimet. Komission jäsenhän on aikaisemmin ollut myös ekonomi, joten taloustieteilijä, joten hän tietää, että jos me haluamme työstä yhteiskuntaamme, silloin me tarvitsemme myös näitä hintasignaaleja, muuten tulee olemaan hyvin hankalaa. Monet näistä vihreistä projekteista, esimerkiksi erilaiset voimalaitokset, jotka toimivat vain, jos niitä tuetaan taloudellisesti. Ja jos me emme onnistu tässä saamaan aikaan hintaoikeudenmukaisuutta ja ulkoisten kustannusten sisäistämistä, niin tämä järjestelmä ei pitkällä aikavälillä tule toimimaan. Eli minulla on tästä nyt aikamoisia huolenaiheita. Ajatelkaa niitä suuria vaikeuksia, mitä meillä oli, kun me pyrimme eh, liikennealalla näitä ulkoisia kustannuksia sisäistämään koska meillä on erilaisia liikennemuotoja, jotka ovat enemmän tai vähemmän ympäristöystävällisiä. 20 vuotta Euroopan unionissa on aiheesta puhuttu, emmekä me ole saaneet vieläkään muuta, emme ole päässeet vieläkään kuin vasta puolitiehen. Kiittäisin teitä myös jo etukäteen siitä, että te tulette huomenna meidän vesiryhmäämme puhumaan. Huomennahan on maailman vesipäivä, mutta jälleen tässä meillä on tämä kuuluisa artikla 9. Tuleeko komissio tekemään ehdotuksen, jossa on myös suositukset siitä, millä tavalla tämä hoidetaan? On niin paljon erilaisia järjestelmiä eri jäsenvaltioissa, mutta ei kuitenkaan ole mitään selkeitä suuntaviivoja siitä, millä tavalla nämä vesijärjestelmät asiat ja millä tavalla niistä laskutetaan. Ja toivon todellakin, että me saisimme niihin oikeat hinnat, koska muuten on se ongelma, että mikrotasolla ei ole mitään säätelyitä, mutta sitten taas yhteiskunta kantaa makrotasolla kaikki kustannukset. Richard. Kiitos, eh, herra Seba. Seuraavaksi kollega, Slovenian parlamentin kollega, olkaa hyvä. Eh, Dobar dan, gospod predsednik. Dobar dan tudi gospod komisar Euro- Kiitos eh, puheenjohtaja arvon komission jäsen, joka myös tulee Sloveniasta. Onnittelen kollegaa, joka kykeni näin hienoon puheenvuoroon tämän lounaan jälkeen. Itse asiassa yleensä lounan jälkeen mieluummin ottaisi nokoiset, nokoset, kun lähtisi tähän tällaiseen keskusteluun. No, Slovenia tukee Rio plus 20 järjestämistä. Olemme kovin iloisia siitä, että olemme niin korkealla kunnianhimotasolla, että halutaan sitovat tavoitteet, jotka tulevat sitten maailmanlaajuisesti tukemaan näitä asioita, myös köyhyyden vastaista taistelua. Slovenia on, tukee tätä. Slovenialle on tärkeää myös se, että vahvistetaan ympäristöulottuvuutta. Rio plus 20, sen täytyisi kattaa talous, sosiaali ja ekologiset asiat. Slovenia onkin ollut tässä aktiivinen. Ja nämä ponnistelut näissä ponnistelussa Slovenia ei pitäisi ohittaa. Me kuulimme aamupäivällä monia puheenvuoroja, jotka olivat hyvin optimistisia. Ja ehkäpä tulee tällainen kuva, että me pääsemme sitoviin tavoitteisiin. Kaikki tule onnistumaan. Mutta komission jäsen Potocnik eh, itse omassa puheenvuorossaan esitti tiettyä skeptisyyttä ja tiettyjä epäilyjä liittyen muiden osallistujien eh, yhteistyöhaluun. Kiitos sitten Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Potocnik, for your... Kiitokset. Kiitokset Potosnikille tästä esityksestä. Durbanin kokouksen jälkeen havaittiin vähiten kehittyvät valtiot ja sitten saarivaltioiden liittoutuma. Mitä teidän mielestänne Riossa tapahtuu? Voimmeko nyt tämän liittoutumisen nähdä? Rio, aikooko Rio luoda tuon liittoutuman pohjalle rakentaa ja entä sitten Brasiliaa? osallistuuko se Euroopan kestävän politi- kehityksen politiikan edistämiseen. Eli minä mietin tässä myös näitä geopoliittisia liittoumia. Voisitteko vähän täsmällisemmin puhua, miten tässä asiassa edetään. Ja sitten vielä huomauttaisin, että mielestäni on mahtavaa puhua vihreästä taloudesta. On oikein hyvää nähdä täällä ja kuulla se, että kaikki ovat samaa mieltä tästä asiasta. Kuitenkin me tiedämme, että vihreä talous alkaa kotoa ja hyvin yksinkertaisista asioista. Meidän verotustamme pitäisi muuttaa ympäristöön suuntaan. tästä on olemassa ehdotus tasolla energiaverotuksessa, eli tässä siirrettäisiin e, tätä verotusta energiankulutukseen ja hiili, hiilen tuotantoon, hiilidioksidin tuotantoon. Eli tässä pitää nyt muuttaa näitä sääntöjä. Tämä on hyvin yksinkertaista Euroopassa Aina kun puhutaan verotuksesta, kaikkien jäsenvaltioiden täytyy yksimielisesti tämä asia päättää. Ja jos yksi jäsenvaltio sanoo ei, niin sitten se jumiutuu kokonaan. Se saattaa olla esimerkiksi Luxemburg, ja minä katsonkin tässä Luxemburgin suuntaan, että Luxemburgissa puhuttaisiin juuri vihreän talouden suuntaan ja nimenomaan verotusta muutettaisiin, jotta tämä ympäristötaakka kevenisi. Kaikkien parlamenttien pitäisi tällainen yksinkertainen askel ottaa. Meidän pitää aloittaa verotuksesta, ympäristöverotuksesta, ja meidän täytyy vakuuttaa kaikki 27 valtiota. Muussa tapauksessa me jäämme tänne vaan puhumaan ihan tyhjänpäiväisiä, emmekä saa aikaan minkäänlaisia muutoksia, ja se olisi siis sääli. Bas Eichhaut, damit sind wir am Ende der Rednerliste angekommen. Kiitos. Seuraavaksi annan komission jäsenelle mahdollisuuden vastata, koska täällä on esitetty myös kysymyksiä ja yleisiä yhteenvetoja. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Paljon kiitoksia. Tämä oli rohkaiseva hyvä keskustelu. Yritän käydä kaikki kysymykset läpi. Jotkut vastaukset ovat lyhyitä, kun olen samaa mieltä. Joskus selitän yksityiskohtaisemmin ajattelemme logiikkaa. herra Brinkat, robustit indikaattorit ovat osa meidän logiikkaa. Me etenemme siihen suuntaan. Ja selvää on, että tämän yhden koon politiikka ei toimi. Sitten kysymyksen yhteyksistä kestävän kehityksen tavoitteet kellovat erilaisissa erilaisina viesteinä. Yksi viesti on, että Riassa pitäisi aloittaa prosessi, joka johtaa tulevaan kestävyyteen. On vaikea sanoa ei tuolle, mutta eurooppalaisena lisäämme tuohon sen, että jos me haluamme tuosta prosessista uskottavan, me niin tarvitaan selkeitä sopimuksia jostakin asiasta. Mutta meillä on poliittinen julistus, joka ei sisällä riittävästi sitoumuksia, eikä myöskään varmistaa sitä, että mu- muutos on äh, peruuttamaton. Meidän pitää yhdistävää kestävä kehitys jonkinlaiseen tiekarttaan, jossa on selkeitä tavoitteita, toimia, aikarajoja, joka lisäisi uskottavuutta kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kolmanneksi vähän enemmän selityksiä. Mitä toimintamme kehittävän maailman suhteen liittyy tähän muutosprosessiin? Jos tarkastelemme nykytilannetta, Ajatus, että me törmäämme seiniin resurssirajoitteiden vuoksi. Tämä on ilmeisempää mailla, joilla on vähemmän resursseja, jotka ovat kehittyneempiä. Me pyrimme vakuuttamaan muita maita siitä, että maat, jotka vaikuttavat tällä hetkellä resurssirikkaammille, vähemmän rajoitteita kohtaaville, ovat itse asiassa samassa veneessä – Paitsi, että niillä saattaa vielä olla mahdollisuus, jota meillä ei ole. Ne saattavat vielä välttää tämän tuskallisen siirtymäkauden, jossa vaaditaan tuotanto- ja kulutusmallien muuttamista. Ja ihmisten tottumuksia on vaikea muuttaa. Ehkä meillä, meidän on me, muutoksen pakko on voimakkaampi meille, mutta muut sitoutuessaan voivat välttää virheitä, joita muut ehkä ovat tehneet. Tai virheitä, jotka toisten maiden on helpompi tunnistaa, jos niillä on vähemmän resursseja. Eli viestimme on, että tämä tarina koskee kaikkia. Että kun puhutaan vihreästä taloudesta, tarina on sama kaikille. Jotkut ehkä ymmärtävät sitä vähän paremmin kuin toiset. Olemme kuulleet äänen, että tämä liittyisi Euroopan kriisiin. Kriisivaikutus on se, että tämän ajatuksen henkijäänti on, on hankalampaa. Mutta asiasta puhuttiin jo ennen kriisiä. Jos jonkun yhteyden kriisiin haluaa, on selkeitä argumentteja. Velkaantuneisuus. velkaantuneisuuden kannalta tarvitaan, täytyy ansaita enemmän. Se tarkoittaa kasvua. Kasvuun tarvitaan lisää kilpailukykyä. Mistä kilpailukyky tulee? Nämä on ne tainomaista asiat, mistä pitää puhua. Euroopalla on aito kilpailukykyongelma. Tietyt täällä on jotain Hyvä koulutusjärjestelmä, hyvä tutkimusjärjestelmä, hyvä innovaatiojärjestelmä on yksi asia. Yksi asia, että yritykset tekevät kuten Gerbenian sanoi. Yritykset toimivat näin, koska ne hyvin ymmärtävät, että jos ne eivät tuota tuotteita käyttämällä vähemmän energiaa, vettä, vähemmän materiaaleja, se tuota tavalla, että tuotteita voidaan kierrättää ja uudelleen käyttää, niin ne katoavat markkinoilta. Se on ymmärrettävää. Aikaisemmin keskityttiin kustannukseen. Työvoima oli kallista, resurssit halpoja. Luotiin tuotantojärjestelmiä, jossa ei tarvita enää ihmisiä. Mutta tämä resursseja asioita ei voi tuottaa. Saksassa 48 prosenttia äh, tuotteiden kustannuksista on resursseja, 20 prosenttia työvoimaa. Eli alkaa olla tällaisesti välttämätöntä. Olen kuullut kysymyksiä, kuten vihreä kasvu on kehittyneiden maiden keino keskeyttää nykyinen kasvumalli. Emme puhuisi vihreästä kasvusta, jos ruskeassa kasvussa ei olisi mitään vikaa. Vihreä kasvu on vastaus. Ruskea kasvu törmää omien rajoihinsa. Vihreä kasvu on reaktio, jossa otetaan huomioon asioita, jotka ohitimme aikaisemmin otamme mukaan ne tuotantoon, että niin me voimme ylläpitää kasvua. Muuten me törmäämme seinään, sehän on selvää. Yksityinen sektori, jonka monet mainitsitte, jos puhutaan vihreästä taloudesta, vihreästä kasvusta, niin me voi puhua sitä ilman yksityistä sektoria. Jos me puhumme täytäntöönpanosta, siinä tarina on vähän toisenlainen kuin Usein puhutaan virallisesta kehitysavusta. Koska vihreän talouden mallin mukaan haluaa rakentaa talouden, tarvitaan sellaisia mekanismeja, jotka mahdollistavat sen markkinatoimenpiteitä sellaisten olojen luomiseksi, että yritysten kannattaa investoida näille alueille. Tähän tarvitaan julkisen sektorin tukea, mutta rahojen siirtäminen raja, rajan yli ei riitä. Ja mitä köyhyyden poistamiseen tulee, minä vakaasti uskon, että köyhyyden poistaminen merkitsee sitä, että ihmiset onnistuvat elämään toisella tavalla. Mahdollistamaan sitä, että he elävät demokratiassa, terveyspalveluiden tarjoamista, koulutuksen tarjoamista – veden pääsy mahdollistamista, energian saannin mahdollistamista, asioita, jotka liittyvät ekosysteemeihin. Ekosysteemien tuhoaminen vie ihmisiä köyhyyteen. Uskon, että ihmiset ymmärtävät, että meidän on yhdessä taisteltava tätä, tällä tiellä. Miksi me puhumme noista viidestä alueesta, jotka esittelin? Ehkä meidän pitää selittää vähän enemmän. Meillä on paljon ideoita ilmassa. Jos me keskity johonkin asioihin, jotka tuottavat tuloksia, silloin me emme systemisoi asioita. Kuten jo sanoin, parasta Euroopassa olisi keskittyä joidenkin tavoitteiden kehittämiseen jollakin alueella, jollakin, jollakin alueella, jotka ovat, niin kuin sanoin, e- elämän pilareita. Kestävä energia, jota tästä Bakimuun on puhunut. Kehitys on tässä voimakkaita. Toisekseen vesi. Meillä on tällaisia tavoitteita, että kaikille veden huoltoa kaikille, mutta veden käytön tehokkuudesta ei puhuta. Se on äärimmäisen tärkeää vähiten kehittyneille maille. Jolla 80 prosenttia vedestä menee maatalouteen, joka tulee aiheuttamaan vakavia kehitys- ja köyhyyden poistamisongelmia. Sitten maanhallinta ja ekosysteemien saan lopettaminen. Tämä on maailman vähitenkäytetään maiden perusvaatimus, Afrikan maiden vaatimus. Jos meristä puhutaan, meriekosysteemistä, valtameret ovat monille meistä tarpeellisia. Tänne ovat myöskin ratkaisevia kaikkein heikommassa asemilla olevilla saarilla Tyynellä valtamerellä, kun puhutaan resurssien käytön tehokkuudesta, jätehuollosta ja noiden pilarien hyödyntämisestä, jotka ovat meidän elämämme, meidän perusteita, niin ne ovat tärkeitä. Ilman vettä, jos ei vesiongelmiin, energia, jäteongelmiin tarvita, voi unohtaa kestävät kaupungit. Elintarviketurvallisuus on tärkeää. Mutta pitkällä aikavälillä ratkaisu loppuu, kun maaperän heikentyminen loppuu, ekosysteemien heikentyminen loppuu, vettä käytetään paremmin. Nämä ovat toimia, jotka voisivat olla tiekartalla. Mutta mitä se seurata? Pitää huolta siitä, että tällöin tuki pylväät pilarit ovat vakalla pohjalla. Siksi pitää keskittyä resursseihin. Ei pidä sotkea näitä sektoreihin funktionaalisuuteen. Tämä on mukava idea. Asian voi selittää, joka on ymmärrettävissä. Romarkis neuvosto pyysi meitä työskentelemään tavoitteiden puitteissa kaikilla näillä alueilla, mukaan lukien jät- jätteet. Voimme tehdä tästä ehdotuksia Riossa. Ruokajätteet ovat tärkeä asia. Se ei ole ainoastaan kehittyneiden maiden ongelma ainoastaan, vaan hyvin erilaista syystä kehittyvien kehitysmaiden ongelma. Mutta 25, jos joku ajattelee, että 2050 me kyllä ruokimme 9 miljardia, me kykenemme. Mutta me tuhlaamme niin paljon ruokaa, että se ei ole mahdollista. Tässä on vakava asia. Kaatopaikat myöskin. Kaatopaikkojen verotus on erinomainen asia. Kannattaisin sitä. sitten ää, täällä kaatopaikka. Tämä on vaikea meidän maille, jossa suurin osa kaatopaikoista on laittomia. Meidän mielestä myös jätteisiin pitää keskittyä Riossa. Sitten ympäristökoulutus ehdottomasti allekirjoittaa heti. Kun puhutaan vihreästä taloudesta, kysyitte, onko meillä sitä? Kyllä. Tehokas resurssien käyttää meidän mantramme, meidän pitäisi seurata sitä. Ehkä tämä, sosiaalinen osa ei ole niin voimakas, mutta kaikki nämä raaka-aineet ovat osa tuota tarinaa. Halusin vain sanoa, että jos me vihreitä taloutta haluamme, jotain perusasioita pitää ymmärtää. Ensinnäkään mitään taikasauvaa ei ole. Markkinatoimia tarvitaan. Säätelyä, lainsäädäntöä, hyvä tutkimus, kehitystoimintaa, insentiivejä. Sitä varten ehdottomasti tarvitaan poliittista visiota ja halua. ja kumppanuuksia, ehdottomasti julkisen sektorin ja yksityisen sektorin kautta rintama saavuttaaksemme Rialassa jotain. Me kannatamme sitovia tavoitteita. Meillä on vastaan. johtopäätelmät, sitten suhde Kiotaan. Meidän pitäisi työskennellä Durbanin sopimuksen pohjalta. Eurooppalaiset olivat kovasti mukana siinä biopolttoaineet, aina kun biopolttoaineet mainitaan, reaktioni on kestävyyskriteerit. Käytätte mitä hyvänsä. Politiikan pitäisi olla sellainen, että, että vasta käsi ei luo jotain, jota oikea tuhoa. Kestävyyttä pitää tarkastella laajemmalta kantilta. Afrikan kehitys puhuja näistä mahdollistavista ehdoista, markkinatoimista. Liittoumat ja skeptisyys. Slovenilainen kollega mainitsi tämä. Jos ajattelet, että kaikki tässä, tämä on vain vihertämistä. Meillä on valtava jos, että, että kaikki on siis sovittua, näin ei ole. Meidän täytyy vakuuttaa kaikki. Uh, protectionist activity which... Jos näyttää, että tämä on eurooppalaista protektionismia, niin näin ei ole. Ehkä meidän elinolomme mahdollistavat sitten ymmärtämisen paremmin. Mutta puhtaat faktat puhuvat sellaisen kehityksen puolesta, jossa me kaikki olemme samassa veneessä. Jos jotkut ajattelevat, että voimme pohjata kasvomme nykyisellä tuotantavalla, ja päättävät saman tarinan osaksi, saman ongelmien osaksi, josta me tänään keskustelemme. On äärimmäisen tärkeää, me kohtaamme monia haasteellisia hetkiä, jolloin meidän on oltava vakuuttavia. Olin Brasiliassa yhdessä pöydän pöydän keskustelussa, joka kesti neljä puoli tuntia. That I was quite challenged to defend those ideas. Ja minulla oli kova homma puolustaa näitä ideoita. Brasilia ei ole maa, jossa nähtäisiin resurssirajoja. Se on maa, jolla on paljon resursseja. Mutta keskustelu siellä on vakavaa ja ympäristöliike on läsnä. Yritän selittää, että tarina ei ole niin ilmeinen. Minun täytyy selittää se Liittoimat. Pas mainitsit sen. Tällaisia liittoimia kannattaa työstää Afrikan pienten saarten kanssa. Tämä alkoi Nagajasta, jatkoi Durbanissa. Se oli ehkä siellä silmiinpistävämpää. Nyt se on näkyvää. Sitä kannattaa jatkaa. Tukholmassa tulee olemaan konferenssi huhtikuussa. Se on toinen hyvä mahdollisuus, mutta ei jätä mahdollisuuksia väliin. Minä pyrin jatkamaan tuolta pohjalta. Pyrimme Rion asiat yhdessä edistää. Mitä Globin tulee, se on minusta hyvä idea. tämmöisen Brasilian ympäristövaliokunnan puheenjohtajan, hän selitti meidän, minulle tavoitteet tavoitteensa ja miten hän aikoo organisoida asiat. Minä olen pöydän toiselta puolelta, minun ei sitä pidä kommentoida, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se on hyvä idea, hän kannattaa ideaan Investoida. Janis Potosnik. Kiitokset eh, komission jäsenelle siitä, että hän vastasi kysymyksiin ja osallistui tänne. Ja olen ihan vakuuttunut eh, siitä, että Olette olette vakavissanne. Olette vakavissanne siitä, että Rio plus 20, sitä tulee menestystarina. Meillä on mukanamme hyvät argumentit Rion keskusteluihin, mutta ei tästä mikään sunnuntai-päiväkävely tule. Ei tästä, tämä ei ole helppo asia ja sen me näemme jo täällä Euroopan parlamentissa. Mutta ajattelin myös teitä kansallisissa parlamenteissa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja ilmastopolitiikasta konkreettisesti, silloin asia muuttuu aina paljon vaikeammaksi. Mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä on ainoa tie, jota voimme käydä. Meillä on kolme kuukautta aikaa. Tämänpäiväinen konferenssi oli hyvä aloitus niin, että myös jäsenvaltioissa puhutaan tästä asiasta, että käynnistätte keskusteluita siitä, mitä kesäkuussa tapahtuu Rio de Janeirossa. Niin, että me voimme olla mukana vaikuttamassa koko maailmaan, mikäli me näin haluamme. Jos me jatkamme samalla tavalla kuin nyt, niin se tulee kalliiksi. Se kävi hyvin selväksi tänään. Täällä puhuttiin muun muassa ulkoisten kustannusten sisällistämisestä. Me tarvitsemme tästä rehellistä puhetta, mutta selvää on, että tämä tulee maksamaan rahaa, jos me haluamme muuttaa talouttamme kestäväksi taloudeksi. Tänään aamupäivällä me puhuimme jo siitä, mitä pitäisi tehdä niin, että YK toimielimet voisivat saada uuden elimen koska se, mitä tähän mennessä, miten on toimittu, ei ole riittävää. Ja sen vuoksi olenkin äh, kiinnostunut näkemään, onnistummeko me Riossa, onnistummeko me toteuttamaan tämän ja nämä aiheet, äh, kuten esimerkiksi resurssitehokkuus, kestävä energiakäyttö ja äh, energiatehokkuus, että me kykenisimme ne sitomaan konkreettisiin tavoitteisiin, sitoviin tavoitteisiin, ja että me täällä Euroopan parlamentissa saisimme tämän lakikirjaan asti. Eli siis sitovia, sitovat sopimukset johtavat siihen, että me käynnistämme täällä sitten sitovaa lainsäädäntöä. Joskus se on toki kovin vaikeaa. Olen voinut tänään todeta, että täällä on paljon yhtäläistä pintaa poliitikkojen ja parlamentaarikkojen kesken, mutta että meidän täytyy innostaa myös muilta aloilta poliitikkoja mukaan. Tällä hetkellä meillä on käynnissä velkakriisi, finanssikriisi, talouskriisi ja muut maailman osat katsovat hyvin tarkkaan Eurooppaa ja sitä, miksi Eurooppa on ajautunut kriisiin ja millä tavalla se siitä selviytyy. Meidän täytyy osoittaa, että kestävällä taloudella me pääsemme tästä kriisistä ulos. Ja jos näin on, niin silloin me voimme tarjoilla tämän saman reseptin yhdeksän miljardin asukkaan maailmalle. Yhdeksän miljardin asukkaan maailmalle, jotka asuvat suurilta osin teollisuusmaissa sitä, millä tavalla me voimme tämän valtavan haasteen hoitaa. Ympäristö, talous, kehitys ja ympäristö, ilmastopolitiikka ovat eh, se testi meille tuleviksi vuosiksi. Se on koko unionin testi. Koska Euroopan unionilla on yksi rakennevika – se on nimittäin se, että verotuspolitiikka ei ole Euroopan unionin toimivaltuus, vaan jäsenvaltioiden toimivaltuus. Näin sanovat myös kollegat budjettivaliokunnassa. Mutta taas sitten valtiovarainministerit sanovat, että he haluavat pitää asian tällaisenaan. Me emme saa esimerkiksi transaktioveroa lävitse. Saatika sitten tällaista resurssi, luonnonvara veroa. Minä tiedän, että olen nyt hyvin provosoiva, eh, mutta teen sen ihan tarkoituksella näin lopuksi, niin että miettisimme, mitä välineitä me voisimme Euroopassa käyttää, ei ainoastaan YKssa, vaan millä tavalla me voimme Euroopassa parantaa toimintaamme. Kiitän teitä kollegoita kansallisista parlamenteista sydämellisesti siitä, että näitte vaivaa ja tulitte tänään Brysseliin. Minusta tämä oli hyvin innostavaa ja oli miellyttävää kuulla eri jäsenvaltioiden edustajia ja tämä oli mielestäni hienoa. Minusta oletan, että tämä oli vasta aloitus ja suurkiitos teille kaikille. Hyvää kotimatkaa ja toivon, että Riossa, kun meitä on vain 27 194 maasta, että me kykenemme saman aikaan paremman maailman, kuten komission jäsen puheenvuorossaan sanoi. Tässä, tästä on kysymys, ei enemmästä, ei vähemmästä. Kiitos ja kaikkea hyvää teille. So, Kolleginnen und Kollegen, es geht. No niin, hyvät kollegat, jatkamme eteenpäin. Valiokuntakokoustamme meillä on vielä kaksi esityslista kohtaa jäljellä. Joten jatkamme kohdasta 15. Monilääkeresistentti tuberkuloosi Euroopan alueella. Ja keskustelemme tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen ECDCn kanssa. Ja toivotan myös maailman terveysjärjestön ja komission edustajat tänne joukkoomme. Ja tohtori Roberto Bertolini ja eh, edustaa maailman terveysjärjestöä ja ECDCtä herra Sprenger. No niin, sali tyhjeni kummasti. Ja antaisin ensin puheenvuoron herra Bertolinille. Äh, herra Liise, ihan lyhykäisesti Esther de Lange pyysi, että tämä asia ostettaisiin esityslistalle. Hänen täytyy lähteä Alankomaille, Alankomaihin ja minun täytyy lähteä toiseen valiokuntaan. Haluaisin vain sanoa, että tämä kysymys olisi ollut erittäin tärkeä Estelle Langelle ja erityisen tärkeää on myös se, millä tavalla tämä talouskriisi on vaikuttanut tuberkuloosin leviämiseen, onko tässä yhteyttä ja sitten antibioottiresistenssi ja tuberkuloosi. Anteeksi, että tämän tähän sanon nyt heti näin alkuun, mutta nämä olivat niin kaksi asiaa, jotka Äh, Estade Langea erityisesti kiinnosti ja toivon, että puhujat voisivat käsitellä näitä. Kiitos Peter Liise ja nyt sitten antaisin puheenvuoron maailman terveysjärjestön edustajalle tohtori Bertolinille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Grute. Um... Kiitokset. Kiitokset kutsusta saada tulla tänne maailman terveysjärjestön puolesta me olemme kovasti tyytyväisiä saadessamme nyt tänä maailman tuberkuloosipäivän ennen 24. maaliskuuta muistella monien vuosien takaista Robert Kochia, joka teki tutkimusta tuberkuloosista. Tuberkuloosi on parannettavissa oleva sairaus, mutta silti 400 000 eri uutta tapausta Euroopan tasolla edelleenkin havaitaan vuosittain. Ja myös tietysti Euroopan unionin maantereen ulkopuolella ja entisen Neuvostoliiton alueen alueella, mutta kuten jo sanoin, 400 000 uutta ja 60 tapausta ja 60 000 kuollutta vuosittain. Ja Tämä, tässä meidän täytyy muistaa, että noin yksi kolmasta koko vuodessa on tuon tuberkuloosin uhan alla ja 10 prosenttia kehittää tuon taudin elämänsä aikana. Joten tuberkuloosi on sellainen tauti, joka voidaan kyllä hoitaa, mutta se, siihen tarvit, menee aikaa, siihen tarvitaan myös paljon investointeja ei tämä tuberkuloosi tietenkään ole vanha, et uusi ongelma, vaan se on vuosisatoja ollut meidän vaivoinamme ja, ja siirtolaiset ovat vieneet sen mukanaan eri maan osiin ja kauppamiehet myös. Tuberkuloosi on tuossa tuha, tuhat 1900-luvun, 1800-luvun ja 1900-luvun alussa ollut hyvin vakava sairaus ennen antibioottien ja muiden lääkkeiden kehittämistä. Tämä tauti liittyy siihen asiaan, jonka juuri äsken mainitsitte, eli elinolosuhteisiin, ravintoolosuhteisiin, asuntoolosuhteisiin erityisesti. Ja näistä syistä ja monista muista syistä tuberkuloosia pidettiin aikais- aikaisempien aikojen ongelmana jo pitkät ajat. Ei tämä liity mihinkään suku sukupolveen. Monissa osissa maailmassa, maailmaa se on edelleen ongelma ja myös Euroopassa. Kuitenkin meidän täytyy muistaa kuitenkin se, että tuberkuloosi ei koske kaikkia samalla tavalla samo, kaikissa valtioissa. Se koskee erityisesti köyhiä, eli tämä liittyy yhteiskunnallisiin tekijöihin erityisesti. Erityisesti vankeihin se iskee ja siirtolaisiin. Vähän kertoisin teille nyt tietoja. 50 prosenttia länsi-Euroopassa Euroopan ilmoitetuista tuberkuloositapauksista on havaittu siirtolaisten parissa 2 prosenttia Itä-Euroopan köyhistä on, kärsii tuberkuloosista. Tämä täytyy muistaa myös kun mietimme talous- ja sosiaaliolosuhteiden huononemista monissa Euroopan valtioissa, koska ne vaikuttavat terveysjärjestelmään, elinolosuhteisiin, terveydenhuoltojärjestelmän pääsyyn, ja tämä, nämä voivat olla lisätekijöitä tuberkuloosin leviämisessä tulevina vuosina. Ja nyt nykyiselläänkin tämä voi olla hyvin suuri ongelma varsinkin Itä-Euroopassa. Näin erityisesti kävi, kun Neuvostoliitto hajosi ja Itä-Euroopan valtiot ryhtyivät muuttumaan. Tuberkuloosi oli laskemassa tuolloin samalla tavalla kuin muuallakin maailmassa noilla alueilla, mutta nyt se on yhtäkkiä rähtinyt taas nousuun. Tuberkuloosi ja HIV ja muun tyyppiset taudit siellä leviävät ja meidän täytyy tosiaan nyt kiinnittää huomio siihen, että taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen heikentyminen levittää tauteja. On toki hyviä ö, uutisia 32 valtiossa, suurin osa unionin jäsenvaltioissa on eh, tuberkuloosimääriä onnistuttu vähentämään aivan huomattavalla tavalla ja eh, tästä yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Ja eh, tässä on siis valtiosta, jossa hyvin harvoin tavataan tuberkuloosia, mutta 18 valtiota, osa unionivaltioista on tässä joukossa ja sitten taas lähialueita myös, joissa 85 prosenttia tuberkuloosista, tuberkuloositapauksia on havaittu satoja tapauksia vuosittain ja 97 prosenttia tapauksista liittyy MTRB. -hän. Se on yksi suurimmista ongelmista viime vuosien aikana. Se on yksi tuberkuloosin alalaji ja se on erityisen resistenssi kaikille antibiooteille ja, ja se vaatii toisen tyyppistä hoitoa, joka on hyvin kallis eikä välttämättä aina tehoa. Tämä MR, MDR-TV on iskenyt jopa 30, 30 prosentilla uusissa, tietyt, uusien tutkimusten mukaisesti ja, ja 70 prosenttia saattaa olla kehittänyt antibioottiresistenssiin. No, MDR, TB, siihen sairastuneet ihmiset ovat tietysti paljon heikompia ja ja, vaik- ja osa pystytään tietysti hoitamaan, osa valitettavasti menehtyy tähän ja myös siirtää tautia eteenpäin muihin ihmisiin. Ja tässä nyt tietyissä valtioissa ollaan päästy hälyttäville tasoille tuberkuloosissa. 15 27 eh, valtiosta on joutunut juuri tuon MRPTPn eh, kouriin ja eh, se on hyvin korkea luku Euroopan unionissa 80 000 tuberkuloositapausta tapausta ollaan, on arvioitu vuosittain ja se on 18 prosenttia koko nais MDR tuberkuloositapauksista koko maailmassa. Eli voitte havaita, että tämä MDR on itse asiassa kolme kertaa suurempi kuin eh, ennusteltaan kuin alun perin ajateltiin, erityisesti Euroopassa. Ja meidän täytyy myös puhua tästä uudesta toisesta hälyttävästä eh, tekijästä, eli tuberkuloosin antibioottiresistenssi eh, muodosta. Se vuonna 2009 iski Eurooppaan, ja tässä on kyse tietystä tuberkuloosin muodosta, joka on tuon toisen hoitomuodon, hoitomuodolle resistenssi eh, tuberkuloosi laji ja siihen ei ole löytynyt eh, ratkaisua. Ja se on yksi huolestuttavimmista asioista koko maailmassa, koska tarvitaan lisää lääkitystä, lisää hoitoa, pitkäaikaisia sairaala-aikoja, jotka tietysti lisäävät kustannuksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan. Tämä on hyvin hälyttävää ja maailman terveysjärjestö on viime vuosien aikana kehittänyt konsolidoitua toimintasuunnitelmaa, Eh, tämän MDRn eh, torjumiseksi 2012-2015 ja me olemme tätä kehittäneet eh, tätä muun muassa Bakussa järjestettiin viime vuonna yksi kokous ja tässä mentäisiin vuoteen 2015 asti, eli MDR-tapaukset voitaisiin mm, tutkia tarkoin me emme tiedä näiden kaikkien tapausten kokonaismäärää, koska kaikkia tapauksia ei rekisteröidä ja ihmiset saattavat kuolla ennen kuin pääsevät hoitoon tai ennen kuin näitä tapauksia on diagnostisoitu. Ja näin me haluamme tämän toimintasuunnitelman nyt pyrkiä saamaan täytäntöön ja me haluamme seuraavat tavoitteet. Me voisimme eh, estää eh, tuberkuloosin leviämisen ja tämä tarkoittaisi sitä, eh, että me, me tarvitsemme selkeästi varoja tähän. Nämä laskemat tietenkään eivät ole aivan tarkkoja, mutta noin 7 miljardia Yhdysvaltain dollaria voitaisiin säästää näiden uusien tutkimusten kautta. Ja ilman tätä sijoitusta me varmasti sitten menetämme mm, noin 12 miljoonaa. Eli on varmasti erityisen kannattavaa sijoittaa rahaa tähän ja me nyt sitten Tietysti täytyy myös huomauttaa, että on vaikea arvioida ihmisten, ihmiselämän arvoa, mutta joka ja aina kun tällaisia laskelmia pitää tehdä, niin siitä ajaudutaan hankaluuksiin. Mutta totta kai tämäkin puoli täytyy ottaa huomioon. Me olemme sitoutuneet tarjoamaan valtioille tukea ja myös tämän suunnitelman täytäntöönpanossa auttamaan. Tässä on monta eri ulottuvuutta. Tutkimusulottuvuus tietenkin, koska tarvitaan uusia lääkkeitä e, tuberkuloosia vastaan, mutta meillä on myös hoidon ja ennaltaehkäisyn ulottuvuus ja ennaltaehkäiseminen tarkoittaa riittävää valvontaa taudin leviämisessä. Muutamissa valtioissa tämä tauti esimerkiksi Itä-Euroopassa vaatii edelleenkin tehokasta valvontaa entistä paremmin. Me, tämä kuva ei ole kovinkaan rohkaisevaa rahaston kannalta. Meillä on, me emme saa näitä varoja ehkä vuote, vuoteen 2014 mennessä, joten meillä on hyvin suuri puute varoista. Ehkä Euroopan unionin ja komission täytyisi miettiä, miten se voisi alalla toimia koska jos me voimme valvoa tätä tautia riittävästi, niin me voisimme päästä siihen mahdolliseen teoreettiseen vaiheeseen, että tuberkuloosista päästäisiin kokonaan eroon. Ja tämä, tätä, tätä ehdotusta täytyy todella miettiä tarkasti. Minä yritän nyt vetää hivenen yhteen sitä, mitä tässä keskustelussa olen sanonut, eli tuberkuloosi ei koske pelkästään kehitysmaita, vaan, eikä vain osa Euroopan unionin valtioita, vaan myös kaikkia valtioita sekä lännessä että erityisesti idässä, sekä suorasti että epäsuorasti siirtolaisuuden kautta, kun ihmiset tulevat muualta maailmasta, maailmaa, ja sitten äh, tietty, tiettyjä, erityissegmenttejä väestöstä taloudellisten ja yhteiskunnallisten syiden vuoksi. Ja tämä saattaa estää kehityksen. Jo se on nähty muutamien vuosisatojen aikana. Ja kolmas viesti, joka täytyy nähdä, ymmärtää tässä, että talouskriisi on selvä vaara. Sen yhteydessä saattaa, saatetaan jarruttaa kehitystä ja estää tämän taudin valvontaa. Ja lopuksi meidän täytyy kiinnittää huomiota tuberkuloosin valvontaan ja tutkimukseen Euroopan unionissa ja e, myöskin meidän, meitä naapur, meidän naapurivaltioissamme. Kiitoksia. Speech, now I want... Kiitos teidän puheestanne. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Täällä komissiota edustaa John Ryert ja kansanterveysosaston varapääjohtaja. Uh, Mr. Chairman, members of the committee. Puheenjohtajavaliokunnan jäsenet. Maailman päivän lähestyessä haluaisin kiittää parlamenttia ja ympäristövaliokuntaa tämän kokouksen järjestämisestä tuberkuloosi, kuten maailman terveysjärjestön kollegat totesivat, on yhä vakava kansanterveysongelma EU:ssa ja globaalisti. Syyt ovat tunnettuja. Hoidon onnistuminen saastien al- alhainen, lääkkeelle vastustuskykyinen tuberkuloosi on, on, on lisääntynyt ja se esiintyy huono-osaisten yhteisössä. Ja sitten Talouskriisi, rahoituskriisi aiheuttaa merkittäviä ongelmia monissa maissa. Komissio on luonut politiikkaa ja rahoitusaloitteita, joilla tartutaan tuberkuloosiin ja lääkeresistenttiin äh, tuberkuloosiin. Sitä on tutkimusta, valvontaa, ehkäisemistä kontrollia ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksen alueella esimerkiksi. EU tukee puiteohjelman kautta uusien hoitomahdollisuuksia ja diagnostisten työkalujen kehittämistä tuberkuloosia vastaan. Olemme kohdentaneet yli 125 miljoonaa euroa tuberkuloositutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mukana tuberkuloosirokotealoite ja sen perustaminen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena 2008. EUL, YK on kehitysmaiden kliinisten kokeiden kumppanuussa myöskin tärkeä aloite. Me olemme investoineet 60 miljoonaa euroa kliinisiin kokeisiin, joilla kehittää hoitokeinoja. Sahara oli Afrikassa. Toimintasuunnitelma on osana ja on terveohjelma pyrkii lisäämään jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä tuberkuloosia ja kontrolloimaan sitä. Tämä koskee vuotta 2007 Maailmassa pro, pro, projekteja, jotka pyrkivät parantamaan paremmista, parempaa testausta huono-osaisessa yhteisössä, tuberkuloosin valvonta, seuranta ja tuberkuloositietoisuus. Nämä EUn ehkäisy- ja kontrolliponnistelut saavat lisää tukea komission viime marraskuun päätöksestä – tarttua lääkeresistentti tuberkuloosin ongelmaa. 2011-2015 toimintaohjelmaa antibioottiresistenssiä vastaan sisältää tuberkuloosin tärkeänä alueena pyrkimys kehittää uusia tehokkaita antibiootteja, uusia hoitomuotoja ja diagnostisia välineitä. Nämä, nämä ponnistelut eivät rajoitu EUn, tuomme myös kehitysmaita, niiden parantaessa kansalaisten terveellisyyttä, terveyttä ja tarttuessaan merkittäviin haasteisiin, kuten tuberkuloosi. Vuonna 2003 jälkeen komissio on allokoinut lähes miljardi euroa AIDS tuberkuloosi- ja malariarahastoon, jossa on merkittävä keino taistella tu- tuberkuloosia vastaan. Mutta se toimii myös jossakin EU-jäsenmaissa kuten Bulgaria ja Romania. Se tarjoaa 60 prosenttia kansainvälistä avusta tällä alueella. Tämä tutkimus, ehkäisy, kontrolli ja yhteistyö osoittavat, että komissio on sitoutunut kattavaan tuberkuloosin vastaiseen toimintaan. Mainitun lisäksi on tärkeää mainita äh, sosiaaliset ja taloudelliset keinot, jotka liittyvät tuberkuloosiin ja mobilisoida kaikki keinot terveys on ymmärretty tärkeäksi alueellisen va- kehityksen voimavaraksi, että terveydenhuoltoa, poliklinikkapalvelut, palveluiden saatavuus, ehkäisy ja terveydenhuollon koulutus ovat kohesio-rahaston rahoittamia rahoituskelpoisia kohteita 2007 jälkeen ne eivät ole erityisesti keskittyneet tuberkuloosiin, mutta vahvistavat kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä, kuten parantaa tuberkuloositilannetta. Rahoituskeinot parantavat terveysinvestointia kautta EUn. On strategisen tärkeitä sekä talouskriisin oloissa kuin terveydenhuoltojärjestelmiä täytyy uudistaa ja sopeuttaa horisontaaliset toimet ovat erittäin tärkeätä tuberkuloosin vastaisessa toiminnassa. On myös tärkeää työskennellä läheisesti sidosryhmien kanssa. Viime vuosina olemme pyrkineet parantamaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista yhteistyössä ECDCn kanssa. Komissio on myöntänyt joukon palkintoja kansalaisjärjestöille, joilla pyritään lisäämään niiden panosten näkyvyyttä tuberkuloosin vastaisessa toiminnassa. ECDC-komission tuella on 2010 on järjestänyt kuulemisen tuberkuloosin toimintaohjelmaan seurannassa. Ja on terve ohjelman kautta komissio aloittanut uuden tuberkuloosiohjelman, jolla pyritään voimaannuttamaan kansalaisyhteiskuntaa ja julkisviranomaisia auttamaan vaikeassa asemassa olevia ryhmiä. Tämä on yksi avainalueita komission ja terveysjärjestön yhteistyössä. Ja tämän yhteistyön pohjalta me pyrimme vahvistamaan ja parantamaan ponnistelutamme vaikutusta saarta vastaan, joka ei rajoja kunnita. Paljon kiitoksia. <coughs> Kiitokset ja nyt sitten ECDCn johtaja herra Sprenger, olkaa hyvä. Much for and fine. Kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne. Yleensä haluaisin antaa teille tasapainoisen viestin hyviä ja huonoja uutisia, mutta kun katson tätä asiaa, niin on hyvin vaikea löytää mitään hyviä uutisia. WHO ja komissio ja ECDC. Meillä oli suunnitelma, että me taistelemme MDR vastaan yhdessä, mutta se asia ei ole helppo. Jos katsoo viimeisiä viittä vuotta, niin emme ole saavuttaneet enempää kuin pienen laskun MDR-tuberkuloositapauksissa. Se oli kaikki, mitä me saavutimme hyvinä vuosina siis. Vuosina, kun oli hyvin paljon rahaa käytettävissä kansanterveyteen Eli en suhtaudu mitenkään optimistisesti tuleviin vuosiin, jolloin on tiukkoja säästötoimia ja talouskriisi. No miksi olen pessimisti? Siksi, että talouskriisin jatkuminen Euroopassa merkitsee kahta asiaa. Ensinnäkin terveyssektorin budjettia leikataan, toisekseen useammat ihmiset joutuvat köyhyyteen. Ja molemmat asiat vaikuttavat meidän kykyymme kontrolloida tuberkuloosia. Tuberkuloosia kutsutaan usein köyhien tauduksi. Kes- keskiluokkaiset äh, ammatissa pätevät ihmiset harvain saavat sen. Ja sillä tavalla se on Euroopassa kohtuullisen näkymätön. Mutta se on kuitenkin hu- siitä huolimatta olemassa EU:ssa. Viime vuonna lähes 74 000 tuberkuloositautia raportoitiin EU:ssa ja näistä lähes 1500 oli nimenomaan tätä monilääkeresistenttiä tuberkuloosia. Usein kyseessä ovat ihmiset, jotka ovat marginaalisia, huumeiden käyttäjiä, maahanmuuttajia, romaneja, kodittomia, vankeja tai hyvin köyhiä. Nämä ovat ne ryhmät, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia tuberkuloosin kannalta. Ja mitä pitemmälle tämä talouskriisi jatkuu, sitä useampi henkilö putoaa näihin ryhmiin. Useampi ihminen on köyhä, asunnoton, lisää huumeiden käyttöä ja esimerkiksi alkoholin väärinkäyttöä. Ja tämä ei ole mitenkään positiivinen kuva ja tämä jälleen lisää haavoittuvan väestön osuutta. Mutta samanaikaisesti, kun näiden, määrä, näiden ihmisten määrä kasvaa, niin taisteluun tarvittavien varojen määrä vähenee. No, miksi tämä on tärkeää? No, tuberkuloosia on vaikea diagnostisoida ja samoin sitä on vaikea hoitaa. Ja vaikea tarkoittaa sitä, että tarvitsemme resursseja. Tiedättekö, mikä on tuberkuloosin klassiset symptoomit? Se on väsymys, kuume ja yskä. Ihan samat oireet kuin monissa muissa taudeissa. Ainoa keino lääkärin voida olla varma on se, että tehdään laboratoriokokeita. Tohtorin on lähetettävä laboratorioon, oikeanlaiseen laboratorioon, oikeanlaisilla välineillä näyte. Eli siis vain tämän taudin toteaminen vaatii aikamoisia resursseja. No mitkä ovat sitten syyt tästä, että meillä on monilääkeresistentti tuberkuloosikanta? No ainoa keino diagnostisoida monilääkeresistentti tuberkuloosi on tehdä lisätestejä potilaasta. Ja tämä vaatii hyvin paljon pätevyyttä, osaamista ja hyvin varusteltuja laboratorioja. ECDsillä on tällaisia tuberkuloosin erikoistuneita laboratorioja koko Euroopassa. Ja me olemme panostaneet hyvin paljon siihen, että löytäisimme hyviä testejä monilääkeresistentille tuberkuloosille ja että ihmisiä koulutetaan ottamaan näitä kokeita. Mutta kansallisissa äh, tuberkuloosi, kansalliset tuberkuloosilaboratoriot, äh, jäsenvaltiot ne maksavat. Eli jos vähennetään näiden laboratorioiden ja henkilökunnan määrää, me emme kykene diagnostisoimaan tuberkuloosia, saati sitten monilääkäresistenttiä tuberkuloosia. Ja samanaikaisesti nämä ihmiset voivat sitten tartuttaa kauemmin. Tiedätkö, kuinka kauan kestää tuberkuloosin hoitaminen? Kuusi kuukautta, mikäli tuberkuloosin variantti on se normaali. Mutta jopa kaksi vuotta, jos variantti on monilääkäresistentti. Tavallisen äh, tuberkuloosin hoitaminenkin on hyvin moni mutkaista, neljä erilaista antibioottia ensimmäiset kuukaudet ja sitten loput neljä kuukautta kahta erilaista antibiootteja ja se on kohtuullisen kallista. Mutta kun on kysymys monilääkeresistentti tuberkuloosi, siihen kuuluu hyvin paljon enemmän lääkkeitä. Kaikissa tilanteissa tuberkuloositapauksia äh, on valvottava tarkkaan. Mikäli potilaat eivät ota lääkkeitä oikealla tavalla, niin silloin heidän tuberkuloosistansa saattaa tulla lääkeresistentti. Ja tämä lisää MDR-tuberkuloosin määrää. Joten tämä vaatii resursseja, laboratorioita, lääkkeitä, joilla hoidamme tuberkuloosipotilaita ja lisäksi äh, kansallista kykyä valvoa äh, ja huolehtia lääkityksestä. On hyvä ymmärtää, että mikäli kaikki tehdään ohjeen mukaisesti, ja jos meillä on monilääkeresistentti tuberkuloosi, niin vain 30 prosenttia paranee tällä hoidolla, joten hoitotulos on hyvin huono enkä ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että EU-jäsenvaltiot antavat tarpeeksi varoja tulevina vuosina tuberkuloosin valvontaan. Ja tässä on nyt kysymys vain Euroopasta. En puhu tässä Aasian maista tai, tai maista, jossa valtioista, joilla ei ole paljon resursseja. Kansalliset parlamentaarikot ja Euroopan parlamentaarikot voivat eh, olla hyvin tärkeitä siinä, kun huolehditte siitä, että tuberkuloosi saa sen huomion, minkä se ansaitsee. Ja toivomme, että se todistetaakka, jonka me teille toimitamme, auttaa teitä teidän työssänne ja että me tulette löytämään enemmän tietoa tämän valiokunnan eh, asiakirjoista, jotka olemme toimittaneet. Ja Meillä on myös tietoa siitä, kuinka paljon tapauksia raportoitiin missäkin EUn jäsenvaltiossa ja kuinka moni jäsenvaltioiden tapauksista on monilääkeresistenttiä. Te näette, että maiden kesken on hyvin suuria eroavaisuuksia. Ja tämä, nämä raportit ovat per 100 000 ja sillä tavalla te saatte jonkinnäköisen kuvan siitä, mikä epidemiataso on eri maissa. Näette, että EU-ssa yleisesti ottaen on vähemmän sekä tavallisia tuberkuloositapauksia että monilääkärisistenttejä tuberkuloositapauksia kuin naapurimaissa. 21 jäsenvaltiossa ne ovat tällaisia hyvin matalan riskin maita, eli sieltä raportoidaan alle 20 tapausta per 100 000 kansalaista. Jos katsotte suuntausta viiden vuoden aikana, tavallisen tuberkuloosin määrä on vähentynyt. Mutta jos te katsotte sitten taas tämän monilääkäresistentin tuberkuloosin kehityskulkua viimeisen vuoden aikana, niin eh, käyrä on kohtuullisen tasainen, mutta jos katselette tarkaisemmin, niin näette, että erityisen lääkeresistentti tuberkuloosi, niiden määrä on kasvanut eh, jyrkästi. Ja eh, tilanne ei ole edes näissä hyvissä maissa niin hyvä kuin voisi olettaa. Ja kaiken kaikkinen kuva on monissa maissa kohtuullisen hyvä, mutta sitten nähdään suurissa kaupungissa tällaisia tuberkuloosipiikkejä. Ja Lontoo, Pariisi, Kööpenhamina ja Rotterdam ovat kaupunkeja muun muassa, jossa on kolme kertaa enemmän kuin kansallisesti keskiarvo. Eli ei ole helppoa taistella tuberkuloosia vastaan näissä kaupungeissa. Milanossa on lähes viisi kertaa Italian keskimääräistä enemmän tapauksia ja suuret kaupungit, niissä syy on jälleen kerran köyhyys. Suurissa kaupungeissa on yleensä enemmän äh, kodittomia, kadulla asuvia ja hiljattain saapuneita maahanmuuttajia ja siirtolaisia. Me tiedämme esimerkiksi New Yorkista. New York osoitti, että mikäli ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota tuberkuloosin valvontaa, niin myöhemmin tulee paljon tuberkuloositapauksia. Se, mikä on myös hyvin tärkeää, on, että mikäli vähennetään tuberkuloosin annettavia voimavaroja, niin ensimmäinen asia, minkä te näette, on hyvin optimistinen merkki, koska jos ei ole rahaa diagnostisoida tuberkuloosia, ei löydetä tuberkuloositapauksia. Joten on hyvin tärkeää ymmärtää, että meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että diagnostisoimme tuberkuloosia ja sitten hoidamme näitä tapauksia. Jos ei ole rahaa, niin tulos näkyy vasta parin vuoden kuluttua. Joten lopetan puheenvuoroni vetoamalla teihin, että huomenna Lontoossa ja perjantaina Barcelonassa, Rotterdam ja Milano, Milanossa on näitä tapahtumia, tuberkuloositapahtumia. Minä olen esimerkiksi Rotterdamissa ja niissä tullaan puhumaan nimenomaan Äh, urbaanista tuberkuloosista ja ECDC on mukana järjestämässä näitä tapahtumia ja me odotamme ja pitäisimme hyvänä teidän moraalista tukeanne. Kiitokset herra Springer teidän esityksestänne. Tilanne on hyvin dramaattinen ja osoittaa, että meidän on toimittava tässä asiassa. Nyt sitten puheenvuoro kollegoille. Ensin Anna Rosbach, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi maailman terveysjärjestön komission ja ECDC-edustajat tänne. Olen oikein iloinen, että puhumme tästä erittäin vakavasta asiasta. Minusta on pelottavaa, että tällainen sairaus kuin tuberkuloosi jälleen on nousussa – saattaa olla mahdollisesti merkittävä terveysriski eurooppalaisille. Mitä minulla on pari kysymystä. Kun minä teidän esitystä tarkastelin, siellä oli lukuja tuberkuloosin pitkäaikaiskustannuksista Yhdysvalloissa. Onko teillä yleiskuvaa siitä, kuinka paljon monilääkeresistentti tuberkuloosi maksaa eu jäsenvaltioille Ja mitä toimimattomuus maksaisi? Haluaisin myös tietää, mitä voidaan tehdä ja mitä on jo tehty. Tavallisen tuberkuloosin ja multiresistentin tuberkuloosin leviämisen ehkäisemiseksi. Ja jos mahdollista, haluaisin kuulla konkreettista askelista. Ja uskotteko, että terveysviranomaiset ovat omistautuneet tälle? Minä mistyttyttää. Kerättekö te ECDC valtiossa parhaita käytänteitä? Ja esimerkiksi maailman terveysjärjestöltä. Kiitos. Thank you very much, Anna Rosberg. Next speaker. Kiitos. Sen taakse Linda McEvan ja sitten Kristin Schaldemos. Um, and thanks for, for the opportunity to... Kiitokset mahdollisuudesta keskustella tästä. Muutama vuosi sitten kävin Ukrainassa ja me tutkailimme tuberkuloosin um, tilannetta tuossa valtiossa. Siitä on viisi vuotta suurin piirtein ja Itä-Euroopan vankiloiden ja sairaaloiden tilanne on melkoinen. Vierailimme niissä ja lääkärit ovat kertoneet, että Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen terveysjärjestelmä kärsi kovasti, koska köyhyys on niin paljon kasvanut ja lääkeisiin on, lääkkeitä on vaikeampi saada Euroopan unionissa. Sekä molemmat puhujat että komission jäsen ovat jo puuttuneet siihen, että eh, myös terveysbudjeteista on leikattu varoja ja Kreikassa erityisesti tästä puhutaan samoin kuin Portugalissa. Ja tiedän, että Romaniassakin on ollut vaikeuksia lääkärin pääsyssä ja tästä meidän pitäisi todella olla huolissamme ja erityisesti miettiä, kun me kehittelemme näitä kurinpito-ohjelmia talousasioissa. Ja meidän täytyisi muistaa ehkä tämä Ukrainan tilanne, kun miettimme ratkaisuja 27 Euroopan unionin valtiolle. No, tämä kysymys menee varmaan komissiolle ja sitten terveysjärjestölle. Minä en ymmärtänyt, kuka tämän, tämän toimintasuunnitelman sai aikaiseksi. Tästähän oli siis tehty uusi suunnitelma. Miten tämä uusi toimintasuunnitelma oikein toimii ja mitä siitä jäsenvaltiota tahdotaan ja jollainen jo viittasi tähän ja tutkimusohjelmiin ja erilaisiin terveyden toimintasuunnitelmiin, mutta en tiedä, tuoko tämä uusi ohjelma nyt kaikki nämä ohjelmat yhteen keskenään vai tekevätkö ne työtä eri aloilla. Mielestäni 12 miljoonan dollarin tai euron kustannukset. Jos me emme tee yhtään mitään, niin se on sinänsä aika vähän. Eli kuinka paljon rahaa tarvitaan? Onko komissiolla joku suunnitelma tässä vai onko kyse vain kahdenvälisyydestä? Ja jos meillä on tällainen toimintasuunnitelma, niin eikö tarvita myös jonkunlaista koordinointijärjestelmää pikemminkin kuin, että ei tässä vaan suunnitelmia laaditaan ja toivotaan, että jostain saataisiin rahaa. Miten sitten varat saadaan ja miten näitä ohjelmia valvotaan. Eli minä tosiaan haluan kysyä sitä, onko Euroopalle tällaista selvää alueellista suunnitelmaa olemassa ja mitä sitten varoille on tapahtunut. Kiitokset. Kristel Ja Kiitokset sitten Kristel Schaldemus. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset näistä esityksistä täällä tänään. Ja täytyy sanoa, että ymmärsimme viestin tässä on suuri haaste. Meidän pitäisi kaikkien nyt vaatia lisää toimia tällä alalla. Minulla on muutama kysymys. On vaikea tietää, mitä me voisimme tehdä enemmän kuin mitä me nyt teemme. Joten kysyisinkin komissiolta. Mainitsitte aloitteita, joihin on ryhdytty Euroopan tasolla, mutta myös muita aloitteita. Voisitteko te antaa jonkinnäköisen ennusteen siitä, milloin me näemme esimerkiksi tuberkuloosiin sairastuneiden ihmisten määrän vähenevän selkeästi tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Ja haluaisin tietää WHOlta ja Springeriltä, miten nopeasti investoinnit maksavat itsensä takaisin, kolme vuotta, neljä vuotta vai kymmenen vuotta. Tämä on myös tärkeä kysymys poliitikoille. Kiitoksia oikein paljon ja te toitte meille todella huolestuttavia uutisia. Kiitos. Sitten seuraavaksi tämän Neskew ja sitten Judith. Now, uh, as the World Health Organization... Niin, maailman terveysjärjestöjen ohjelmaa osoittaa, että meillä on, meidän on kiire toimia Euroopan unionissakin. Ja meidän täytyy muistaa, että tuberkuloosiin, HIV ja AIDSiin ja malariaan on ohjattu rahoja ja me olemme saaneet myös varoja tähän Romaniassa. Kuten täällä jo puhuttiin, niin seuraavalle rahoituskierrokselle ei ole olemassa rahoja. Tässä kyse on vuodesta 2014 ja valtiot, kuten Romania, joutuvat kärsimään rahojen puutteesta ja tuberkuloositapauksia varmasti tulee enemmän. Ja haluaisin kysyä komissiolta, miten komissio aikoo nyt toimia on jäsenvaltioissa, joissa on tällaisia selveitä, selviä ongelmia rahoituksen löytymisessä. Kiitoksia. Kiitos, please. Sitten Judith Merkis. Yeah. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kiinnostavasta ja huolestuttavista esityksistä. Minua shokeraa se, että omassa maassani tilanne ei ole mitenkään nukkuva, vaan ihan elävä ja tuberkuloosi on palaamassa, koska sairaus liittyy köyhyyteen. Ja koska lääketeollisuus ei ole kauhean hyvää tekemään tutkimusta lääkkeisiin, jotka liittyvät köyhyyteen, miten voidaan luoda kannusteita teollisuutta investoimaan johonkin – jossa tuotto investoinnille on heikko. Tosin sanoen, me näemme, että vain 15 yritystä tekee tutkimusta antimikrobiaalisiin lääkkeisiin. Tämä ei globaalisti katsoen ole paljon, mitä vaan me luoda kannusteita lääketeollisuudelle kehittää köyteen liittyviin sairauksiin lääkkeitä. Sitten antibiootteja testien äh, toimivuustilastot ovat hankalia. Jossakin maissa hukutaan melkein antibiootteihin. Jossakin maissa ollaan hyvin haluttomia määräämään niitä. Miten tämä tilasto, äh, lääkemäärä lääkemääräys, sairaustilanne näkyy? Onko meillä näyttöä erilaisten lääkemääräyskäytäntöjen tuloksista seurauksia. Kiitokset paljon. Kuka haluaa vasta ensin? Yritän vastata muutamiin näistä kysymyksistä siinä järjestyksessä, kun ne esitettiin. Ensinnäkin kustannukset MDR-tuberkuloosista on arvioitu, että se on noin 50 000 euroa kahden vuoden aikana ihmisille, jotka on joiden on oltava sairaalassa noin kolme kuukautta. Näin ei aina tilanne ole. Joskus heidän on oltava sairaalassa pitemmän aikaa johtuen siitä, että he eivät vastaa tähän näihin hoitoihin hyvällä tavalla. Ja silloin kustannukset voivat nousta jopa 200 000 per henkilö. Joten tämä on hyvin suuri määrä. Joten tässä on arvioitu, että 5 miljardia miljardin ohjelmalla me saisimme aikaan tuloksen, joka vastaa 7 miljardia. Ja jos me emme tee yhtään mitään, niin se tulee maksamaan noin 12 miljardia. Eli tämä on niin kuin se mahdollinen seuraus, mikä tästä voi olla. Mitä tulee yhteistyöhön ECDCn kanssa – Annan teille esimerkin. Meillä on tällainen yhteinen ECDCn kanssa valvontajärjestelmä, ja tämä on hyvä tapa käyttää resursseja, asioita, jotka voidaan tehdä hyvin ja koordinoidusti yhdessä. Mitä tulee kysymykseen liittyen tähän suhte- yhteyteen taloudellisen romahtuksen ja tautimäärän nousuun ja Neuvostoliiton romahtamiseen. No, tilastot osoittavat hyvin selvästi, että tämä romahdus nosti erittäin paljon näitä tapauksia. Joten henkilökohtaisesti olen laillanne huolissanne siitä, miten nämä talous, talousleikkaukset leikkaavat äh, näitä terveydenhoidon määrärahoja eivätkä näe välittömiä seurauksia. Siinä ei mietitä, mitä seurauksia ja taloudellisia seurauksia näillä leikkauksilla voi olla, joten aina ei oteta huomioon näitä pitkän aikavälin kustannuksia tietyistä toimenpiteistä, jotta tämä olisi huomioitava. Mitä tulee tähän toimintaohjelmaan, siinä on koko joukko toimenpiteitä, diagnostisoinnin parantamisesta, diagnostisointi tekniikoista. On tiettyjä uusia tekniikoita, jotka WHO on hyväksynyt, jotka mahdollistavat nopeamman diagnostisoinnin kuin aiemmin. Ja kustannus on noin 40 euroa per testi. Tämä on erittäin tärkeää sen vuoksi, että se nopeuttaa näiden tapausten identifiointia päivistä muutamaan tuntiin. Ja tämä on valtava parannus. Ja on muitakin tekniikoita, mutta me voimme käydä lävitse näitä yksityiskohtia ja voin osoit- näyttää teille sen suunnitelman hieman myöhemmin, jossa näkyy näitä eri toimia hyvin tarkasti. Me työskentelemme ECDC ja näiden valtioiden kanssa ja huolehdimme siitä, että nämä toimenpiteet myös toteutetaan. Olemme huolissamme resursseista tietenkin, ja globaalisen rahoituksen muuttuminen on suuri uhka ja Romanian kollegakin mainitsi tämän. Tämä on tärkeä, vakava ongelma. Kansanterveyksessä saadaan hyviä tuloksia ja sitten joskus tuntuu, että jotkut asiat on saavutettu ja joskus tuntuu, että jostain muista syistä ei ole resursseja ja sitten koko asia palaa takaisin. Joten tämä on nyt tämä on paha asia. Ja mitä sitten tulee investointien palautumiseen, no ei se vaadi kovinkaan pitkää aikaa. Me olemme laskeneet, kuten mainitsin, vuoden 2011-2015 toimintasuunnitelman toimeenpano voisi antaa tuoton 225 000 MDR tuberkuloosia diagnostisoituna, koska se on hyvin tärkeää, että diagnostisoida heidät. 227 000 hyvin hoidettua, 220 000 henkeä pelastettu, joten nämä ovat mielestäni merkittäviä voittoja. Ja, ja itse asiassa nämä pitäisikin ottaa mukaan tähän toimintasuunnitelmaan siltä osin, kun se toimeenpannaan, koska tämä, miten asiat toimivat ilman, että siihen puututaan, se on myös hyvin selvää ja hyvin negatiivista. Ja siinäpä se, mitä minä halusin sanoa. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt eh, komissio saa vastata esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos kysymyksistä. Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee, ottavat jäsenvaltiot tuberkuloosin vakavasti. Niillä on velvollisuus tehdä niin, koska tuberkuloosi on yksi tarttuvista taudeista, jota, jotka kuuluvat EU-lainsäädännön alle. Meillä on 88 lähtien ollut tartuntataudista lainsäädäntö ja tuberkuloosi on yksi niistä. Siellä ainoa ei ainoa relevantti, koska antimikrobiallisten lääkkeiden resistentti on laajempaa ja sairaalabakteerit ovat relevantteja tässä. Maanantaina meillä oli kokous, jossa jäsenvaltiot hyväksyivät esimerkiksi antimikrobiallisen resistanssiin ää, määritelmiä. Meillä on siis oikeudellinen järjestelmä, jossa jäsenvaltioiden täytyy tehdä ilmoitus. Tämä on silleen kun tuberkuloosi, insidenssejä tai äh, sairaala saisintovia resistenttejä kantoja ilmentyy, jotka voivat vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin. Dataa kerätään ja tämmöitään ECDClle taas jatkuvalla pohjalla tilastoja varten. Meillä on siis vertailukelpoista tilastoaineistoa. Mitä rahoitustilanteeseen tulee, vuonna parlamentti seurasi, sai auditointiraportin ja korkeintansa arvioinnin. Siinä on todettu, että tuo ohjelma merkittävästi vähentää riskejä ja myöskin vähentää huijausta. Eli globaali rahasto on tart- pu- puuttunut aikaisempiin suosituksiin ja komissio on sitoutunut 330 miljoonan rahoituksen 2011-2013 välillä globaalilla rahastolla. Joten olemme kiinnittäneet Suomen rahastoon rahoitusvalvonnan tiettyihin puutteisiin, mutta olemme sitoutuneet ra- rahoitukseemme, mitä Romania tulee ja kohdistopolitiikkaan ja terveyspolitiikkaan tulee 2007-2013 Romanian tapauksessa. Meillä on sitä 37 miljoonaa tarjolla kuten aluksi mainitsin. Sitä voidaan käyttää myös terveydenhuollon vahvistamiseen, joka voisi vahvistaa tuberkuloosiin ja muiden tartuntatautien vastaista taistelua. Mitä sitten ECDC ja komission WHO suhteisiin tulee? Meillä on niin sanottu Moskovan julkilausma allekirjoittu WHO kanssa ja sen pohjalta on tiekarttoja strategisilla alueilla, kuten terveysturvallisuus. Meillä on vuotoinen kokous VHn kanssa, jotta asettaa, jos asetetaan vastaisesti vuosien tavoitteet, joten komissio julkisterveystoimet, ECDCin toimet ja WHOn toimet Euroopan alueella ovat samalla linjoilla. Esimerkiksi EU-alueen tilaston keräys näiden tahojen toimesta välttää päällekkäistä raportointia. Meillä on hyvät keinot vertailla tilastoja. Sitten käytössä olevasta rahoituksesta ECD, sen tuberkuloositoimintaohjelma, on kohdistettu jäsenvaltioille. Siihen liittyy mitään taloudellisia resursseja, mutta yhteisön ohjelmat voivat tukea spesifiä toimeja marssijoukon projekteja, ja, ja terveystä ja tutkimusohjelma on rahoittanut. Näin tämä toimii, jos on EUn tasolla strateginen toimintaohjelma. Rahoitusta voi saada sekä terveys- että tutkimuspuolella. Sama koskee antimikrobiallisille lääkkeille resistenttejä bakteereja. Siihen ei liity rahoitusta, mutta voimme käyttää rahoitusohjelmia, millä on välttämätöntä – Meillä on esimerkiksi aloite, jos käytämme uusia antibiootteja teollisuuden kanssa. Ja toivomme, että se saa tukea ää, tutkimusohjelmalta. Eli ohjelmat luottelevat toimijoita pitää tehdä. Jos välttämätöntä, eri ohjelmat voivat tarjota rahoitusta. Kiitos. Kiitokset ja nyt sitten vielä herra Springer. ECDCn nimissä. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitokset. Aluksi huomauttaisin, että jäsenvaltioiden toimivaltaan itseensä kuuluu tuberkuloosin torjunta. Olen vieraillut monissa valtioissa, kuten Liettuassa ja Romaniassa, ja olen todella hyvin huolestunut. On hyvin merkittävää tuberkuloosin torjunnassa nähdä tällainen kokonaisketju koko terveysjärjestelmässä ja tuon ketjun täytyy toimia. Ensiksi täytyy havaita nuo tapaukset, diagnosoida ja keksiä hoito ja niin poispäin. Ja esimerkiksi Lietuassa 20 prosenttia tuberkuloositapauksista ovat jota MDR-muotoa, joten on hyvin kallista näitä hoitaa, näitä tapauksia. Enkä tiedä, tietävätkö he tunt- vielä edes, ovatko he että kaikkia lukuja käytössä. Minä kävin myös Romaniassa ja siellä heräsi kysymys, onko siellä riittävästi rahoja, rahaa suojella esimerkiksi lapsia. Tämä on tärkeä kysymys ja on hyvin järkyttävää havaita, että tällaista tapahtuu ja kaikki nämä talouden kurikeinot tietysti ovat rajoitteena, mutta pitäisi löytää kuitenkin riittävät keinot ja varat. Minä haluaisin myös palata täällä esitettyyn kysymykseen, onko standardi keinoja tilastoida tuberkuloosia. Olemme kuulleet esimerkiksi Intiasta omia tapauksia ja omia määritelmiä. Määritelmä on se, että jos näistä resistenssiistä lääkkeistä, jos kyse on kuudesta tai 12, niin tilanne eroaa niiden välillä. Me olemme ajatelleet standardoida nämä, eikä ainoastaan vain levittää tietoja eh, ja tarinoita ympäriinsä. Me haluaisimme luoda vertailtavaa tietoa ja uskon, että näin Euroopassa on toimittu ja meillä on tämän tiedon pohjalta hyvin hälyttävä tilanne. Minä olen kovin tyytyväinen tähän tähän rokotusohjelman kehittämiseen, koska on olemassa eräänlainen rokotus. Tuberkuloosiin se ei ole kovinkaan tehokas, voinhan sanoa näin ilmeisesti, mutta se on kuitenkin hyvä ja siihen on paljon varoja ohjattu ja paljon myös muutenkin tuberkuloosin torjuntaan on ohjattu varoja ja toivottavasti se, muutamien vuosien sisällä saadaan tämä rokotus aikaan ehkä 50 vuoden aikana tehokkaaksi. Sprenger, thank you. Kiitokset herra Sprenger. Kiitokset siitä, että teille kaikille kolmelle, että osallistuitte komissiolle, WHOlle ja ECDClle. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, päivän viimeisen esityslistan kohtaan. Odotamme tässä nyt 10 sekuntia. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für heute. Eli siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla eläinten suojelukuljetuksen aikana. Tämä on lausunto maatalousvaliokunnalle. Ja meidän esittelemme on kollega Liotard. Olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. En tee tästä liian pitkää, koska Meillä on kaikilla ollut eh, rankka päivä, mielenkiintoinen, mutta pitkä, joten yritän tässä nyt eh, ihan lyhykäisesti esittää tämän asian, enkä saanut kirjoittaakaan tähän lausuntoon enempää kuin yhden sivun. Joten eh, toivottavasti pidätte tätä enemmänkin tällaisena lähtönä ja pyytäisin, lähtökohtana ja pyytäisin, että te tuette minua niin, että voisimme antaa hyvin vahvan signaalin Envi-valiokunnasta komission ja jäsenvaltioiden suuntaan siitä, että eläinkuljetukset Euroopassa eivät voi jatkua tällä tavalla. Ja minun lausunnollani, lausuntooni tarvitaan varmasti vielä tarkistuksia. On hyvin paljon epäkohtia eläinkuljetuksissa. Niissä tapahtuu hyvin paljon eläinten äh, loukkaantumisia, stressiä, äh, ylikuumenemista ja äh, yhä vieläkään eläinten hyvinvointi ei ole ensimmäisellä sijalla, vaan kuljetusten nopeus ja voittojen tekeminen. Ja minusta tämä täytyy nyt lopettaa ja meidän täytyy olla tiukkoja, varsinkin näitä rikkomuksia, eläin, hyvin, hyvinvoinnin rikkomuksia vastaan. Yksi asia, mitä me voisimme tehdä, olisi, että tarkistaisimme tätä kuljetuksen aikarajaa, aikapituutta. Se saisi minun mielestäni olla maksimissaan kahdeksan tuntia. Ja tähän on kerätty yli miljoona allekirjoitusta kansalaisaloitteella. Ja yli puolet parlamentin jäsenistä on allekirjoittanut tämän kirjallisen lausunnon ja tämä täytyy ottaa tähän lausuntoomme mukaan. Olen ottanut tähän myös muita asioita esiin. Eli siis, että teuraseläinten kuljetusten lyhentäminen vähentää myös sairauksien puhkeamista ja parantaisi myös valvontaa. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä läheistä yhteistyötä Meillä pitäisi olla enemmän tarkastuksia, koska se vaikuttaisi positiivisesti eläinten hyvinvointiin. Meidän tulisi myös käyttää uusia tekniikoita näissä kuljetusautoissa niin, että ilman kosteus- ja lämpötilaa voitaisiin säädellä. Sekin vaikuttaisi positiivisesti. Nämä positiiviset vaikutukset eivät luonnollisestikaan saa sitten johtaa siihen, että sitä käytetään argumenttina jälleen kerran pidentää näitä kuljetusaikoja. Joten meidän täytyy olla tässä Eh, varuillamme kieli keskellä suuta, kun me muotoilemme näitä asioita. Ja minusta teurastus kotona tai tavallaan lähellä ja, ja sitten näiden ruhojen kuljettaminen, kuolleiden ruhojen kuljettaminen olisi parempaa myös ympäristön kannalta, koska volyymi olisi pienempää. Mutta se, mikä olisi kaikkein suurin äh, tuki olisi se, että huomioitaisiin kaikki nämä tieteelliset tutkimukset, mitä esimerkiksi muun muassa EFSA on tehnyt. Ja tällä hetkellä lainsäädännössä näitä tutkimuksia, tieteellisiä tutkimuksia ei ole huomioitu lainkaan. Ja tämä olisi kuitenkin eläinten hyvinvoinnille huomattava etu kuljetuksissa. Lausunnossani olen maininnut ne lausunnot, joita on tehty, tai suositukset, joita on tehty hevosista, mutta on myös muita eläimiä, joiden kohdalla tilannetta voitaisiin parantaa. Ja lopuksi pyytäisin, että komissio vihdoin viimein tekisi ehdotuksen vanhan asetuksen korvaamiseksi, tämä asetus 1 2005 eikä mitään nyt uusia vaikutusten arviointeja. Me tiedämme tasan tarkkaan, että tämän direktiivin tarkastaminen parantaa eläinten hyvinvointia. No, kiitoksia. Eipä täällä nyt kovinkaan monta ole paikalla, mutta kaikki ehdotukset otetaan vastaan. Kiitokset sitten Dan Jörgensen. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Paljon kiitoksia esittelijälle. Hyvä lausunto. Olen samaa mieltä kaiken kanssa. Meillä on pari ehdotusta siitä, mitä sitä voi parantaa. Entisestään ensiksi olen iloinen, että sin, että sinä mukaan mukana ehdotus vähentää kuljetusaikaa. Vaatimattomuusti voisin todeta, että minä aloitin tämän internetkampanjan, joka on nyt saanut yli miljoona allekirjoitusta. En ole tehnyt sitä tietysti yksin, olen saanut kollegoilta apua monessa maassa. Enkä vähitä monelta eläinten hyvinvointijärjestöltä Tämä voin kertoa, että miljoonan allekirjoituksen saaminen internetilläkään ei ole helppoa. Se on mahdollista vain, jos tälle on massiivista tukea. Ja tämä nimenkeräys on merkki, että eurooppalaiset haluavat muutosta tässä. Onneksi näyttää sillä, että meillä on enemmistö parlamentissakin, koska meillä on enemmistö kirjoitettu myös julkilausemalle. Rava esittelijä ihan oikeassa, kun mainitsitte, että tähän liittyy muitakin kuin eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Myös saira- tautien leviämiseen liittyvä kysymys. Eläinlääkärit ovat kertoneet, jos eläviä eläimiä ei rajojen yli kuljetettaisiin vakavat ongelmat eivät, ö, sairaudet juuri leviäisi tilalta toiselle. Ja tämä on iso ongelma. Elintärkeä turvallisuuden kannalta myös. En tiedä, mainitsitteko tämän kun eläimiä kuljetetaan ja stressaantuvat. Tämä ei myös lihan laatua. Joten kysymys on myös ruoan laadusta ja turvallisuudesta. Hiilidioksidiakin menee paljon eläinten kuljetukseen 2005 lähtien tähän päivään. Rajan ylittävät sian kuljetukset ovat lisääntyneet 70 prosentilla. Meillä on niin paljon hyviä argumentteja käsillämme. The commission has behaved on this issue. Uh, Tilanne on ollut häpeällinen viimeiset seitsemän vuotta. Harry Grubihan, joka oli alun perin tästä vastuussa sellaisena aikana. Tiedän, että monet teistä eivät ole tyytyväisiä tämän kanssa, mutta voin taata teille. M- mutta tämän komission kauden loputtua meillä tulee uusi ehdotus Vasiliu tuli tilalle sitten, kun hän lähti parlamentin, jätti parlamentin siirtoksen komissioon. Kysyin, tekeekö hän uuden ehdotuksen. Hän sanoi kyllä, eikä tehnyt. Kaksi komission jäsentä on jo luvannut tätä ja se on häpeällistä. Hän tämä on lykkääntynyt niin pitkään, että me olemme voineet perustella keissemme pitkään. Enkä usko, että meillä olisi ollut enemmistöä kahdeksalle tunnille seitsemän vuotta sitten. Näyttää sillä, että nyt on. Joten asetetaan mahdollisimman paljon painetta komission suuntaan. Kiitos. Ja sitten Alderyhmän nimissä kolkea Andreas Sanoni. Grazie, presidente. Eh, Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi huomauttaa olevani täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Olen myös samaa mieltä Jorgensenin ehdotuksista. Ehdotuksiin komission ehdotuksen asetuksesta eläinten terveydestä kuljetusten aikana. Komission tiedonanto pohjautuu sellaisiin valvonta- ja tarkastustietoihin, jotka ovat riittämättömiä. Niiden pohjalta ei voida arvioida ongelmaa riittävästi. Ei voida miettiä esimerkiksi siipikarjan kuljetusongelmia niiden tietojen perusteella riittävästi, eikä myöskään teurastustilastoja. On olemassa erityisen suuria ongelmia vielä eläinkuljetuksissa ja eläinten terveydessä. EFSA on sanonut, että asetus ei itse asiassa vastaa nykyistä tieteellistä tietoa. EFSA vastaa erityise, on erityisesti havainnut hevoskuljetuksissa ongelmia, kuljetusajoissa ongelmia ja lisivikarjan kuljetuksessa myös häkkien, häke, häkkien koossa ja myös jänisten häkkien koossa. Eli nyt tässä täytyisi pyrkiä muuttamaan tuota asetusta ja täytyisi pyy- siihen nimenomaan tähdätä, vaikka komissio väittää, että täytyisi ainoastaan paremmin täytäntöönpanna tuota asetusta. Valvonnasta täytyisi sanoa sen verran, että on havaittu hyvin monia, e- monia ongelmia eri jäsenvaltioissa. Ei ole riittävän laadukkaita aluksia, autoja jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden itse suorittamat tarkastukset eivät myöskään riitä ja kuljetusajat heittävät. Eli tässä nyt on havaittu hyvin monia ongelmia. Esittelijäkin jo puhui tuosta juuri hyväksytystä julkilausumasta 15. maaliskuuta. Se on hyväksytty. Suurin osa parlamentin jäsen, jäsenistä ja myös kansalaiset ovat allekirjoittaneet sen sankoin joukoin Euroopan unionin valtioista ja eri järjestöistä. Ja siinä erityisesti puututaan siihen, että kuljetukset, jotka ovat yli kahdeksan, prosent, tuntisia, ovat 30 prosenttia kaikista kuljetuksista. Ja se pitäisi saada tuo, lasku, tuo luku laskemaan. näin kuitenkin toimitaan äh, kustannussyissä, syistä. Komission tekstissä kuitenkin sanotaan, että 9, 11 miljoonaa euroa suurin piirtein menisi näiden eläinkuljetusautojen muuttamiseen. Pikemminkin pitäisi vähentää tuota eläinten autoissa viettämää aikaa. Se voisi olla kustannuksellisesti tehokkaampaa. Ja lisäksi täytyisi myös helpottaa valvontaa jäsenvaltioissa. Minä olen itse asiassa kasvisyöjä ja kuten tässä ennen minua perua on kuultu, niin täytyy tarkkailla sitä e, kuitenkin, että liha on turvallista ja eläimistä tuotetut, jalostetut tuotteet ovat myös turvallisia ja terveellisiä. Erityisesti täytyy tuossa valvonnassa ottaa huomioon monet äh, kysymykset. Jäsenvaltioissa on viisi eri aspektia, jotka pitää ottaa huomioon. Jäsenvaltioissa äh, tuota aikaa pitäisi kuitenkin pystyä erityisesti äh, rajoittamaan tuota kuljetusaikaa ja se toisi myös koko järjestelmän tehokkaammaksi. Komission pitäisi näiden tietojen ja tieteellisten tietojen pohjalta pikemminkin todellakin kunnioittaa parlamentin ja Euroopan kansalaisten toivetta ja selkeää, selkeästi ilmaistua kantaa muuttaa eläinkuljetuslainsäädäntöä. Kiitos. ECRn nimissä Judy Görling, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Well, it's um, mostly all been said. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki melkein tullut sanottua. Olemme pieni ryhmä, eikä saarnaa kääntyneelle. Eikä pari sanaa. Lämpimät kiitokset esittelijälle, joka on oikein esitellyt joko malliesimerkin siitä, miten tehdään lyhyt lausunto, joka on, menee suoraan asiaan. Hän voisi vaikka opettaa jotain kollegoille. Tein pari tarkistusta, mutta paljon. Hirtaisesti liittyy hevosiin, joka on tavallaan minun keppihevonen. muutama tarkistus siinä. Tämä myös lipottaa, että täytyy keskustella teoriassa eläinten pitkistä kulutuksista, eli sen kestävyydestä, teurastamatten maantieteestä jakautumisesta, niistä säännöistä, mitä täytyy noudattaa. Ja perehdyin liikkuviin teurastamoihin liittyen käyttöön, niin saariotaidosta mitä järkevää ei voitu tehdä. Tässä on siis kolmen tunnin mer- merikuljetus. Me astamme näitä määräyksiä itsellemme ja näitä ongelmia. Haluaisimme vähän lisää painoa sille. Ja kahdeksan tunnin kappale. Haluaisin onnitella Dania. Hämätsi sen. Tai Haluaisin kiitokseni hänelle pöytäkirjaan. Keskustelin kollegoiden kanssa ja pyrin saamaan heitä allekirjoittamaan sitä. Kun teollisuuden kanssa puhun, niin ei koskaan tapaa kuljettajia, jotka eivät sääntöjä olisi noudattaneet. Mutta näin EFSAlta erittäin selkeän esityksen heidän työstään. Näin ei ole. Parlamentin reaktio kahdeksan tunnin kamp- oli liittyvä reaktio oli voimakkaampi, jos, jos ihmiset eivät olisi ottaneet kirjallisesti tämä no, tunne on vielä voimakkaampi kuin tämä kiintymys kahdeksaan tuntia. Onnittelut, että tämä on superkampanja. Jos voin vielä auttaa jotain, niin teen. Odotan keskustelua ja sitä, että paineet kohdistuu komissioon. Kiitos ja sitten viimeinen puhuja on Pilara Juuso, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi minä haluaisin onnitella Liotardia tästä hyvästä työstä. Epäilemättä, jos me nyt kysymme keneltä tahansa kansalaiselta, haluavatko he eläinten e- elinolosuhteiden paranevan, ja varmasti he näin tahtovat. He tahtovat kaikkien e- eläinten, kansalaisten ja kaikkien elinolosuhteiden parantuvan. Ja sitten e- näistä autoista kosteuden ja lämpötilan pitäisi olla kohdallaan, ja se vaikuttaa suoraan elinolosuhteisiin sekä eläinten että kansalaisten elinolosuhteisiin esiin. Jos täytyy kenetä tahansa kysyä, että matkustaako tällaisella, tällaisella halpalentoyhtiöllä korvat, jalat korvissa, matkustatko siellä mieluummin vai muulla, kuka tahansa vastaa tähän ihan johdonmukaisesti ja toivoo sen pohjalta olosuhteiden parantamista. Minä haluaisin ajatella tätä kysymystä kokonaiskontekstissaan. Me täällä Euroopassa olemme luoneet tiukimman maa, eläinten hyvinvoinnin hyvinvointilainsäädännön maailmassa. Tämä asetus, jossa puhutaan kuljettajien kustannuksista, että ne kasvaisivat 20 prosentilla. No, EFSA sanoo, että enemmän tähän vaikuttaa pikemminkin kuljetuksen olosuhteet kuin tuo kuljetettuun käyttöaika. Komissio haluaa muuttaa tätä asetusta toivomme mukaan. Ja tässä mietitään sitä, miten menetetään menetetään tuottavuutta ja miten karjan kasvatus menettää kannattavuuttaan suhteessa kolmansiin valtioihin. Tässä täytyy ottaa huomioon seuraavat kysymykset. Jos me puhumme e, eläinten hyvinvoinnista, meidän täytyy puhua niistä, jotka, joita lihotetaan ja sen jälkeen kuljetetaan teurastettavaksi johonkin toiseen paikkaan, tai sitten niitä, joita kasvatetaan tietyllä paikalla ja teurastetaan siellä. Ne, joita meidän täytyy toimia samalla tavoin säännöin, samoin säännöin niille, jotka tuotetaan tässä unionissa ja niille, jotka tuodaan ulkopuolelta karjan kasvattajat ja maan tuottajat, maanviljelystuottajat ovat pikemminkin nyt sijoittautumassa Euroopan unionin ulkopuolelle ja sitten joudutaan tuomaan Euroopan unioniin jatkuvasti näitä tuotteita. Ja mielestäni asiaa täytyy nyt nähdä, äh, asia täytyy nyt nähdä kokonaiskontekstissaan ja pyrkiä sellaiseen ratkaisuun, joka on tietysti eläinten kannalta kannattava, mutta myös talous, maataloustuottajille kannattava. Nyt sitten komissio. Ja miksi komissio, voiko he selittää, miksi he ovat rikkoneet lupauksensa eivätkä ole täyttäneet sitä, mitä lupasivat parlamentille. Merci, monsieur le président. Euh, malheureusement, je... Puheenjohtaja, valitettavasti minulla ei ole hyviä uutisia. Tunnette komission linjan. Komission sitä mieltä ei ole hyvä aloittaa uudelleen keskustelua eläinten kuljetuksesta käsittelevää asetusta kysymys on ollut esillä äärimmäisen pitkään. Olen ollut 12 vuotta komissiosta. Tämä vaatimus on esitetty monta kertaa. Kuten viimeinen puhe totesi, alle kahdeksalle tunnille ei ole tieteellistä pohjaa. Viimeinen pohja on lähempänä tutkijoiden kantoja. Tutkijat ovat sitä mieltä, että kysymys ei ole niinkään – kulutusajasta kuin niistä oloista, missä kulutus tapahtuu. Jos haluaa tieteelliseltä kannata edetä, pitää ajatella eläimiä globaalisti eikä vain yhdellä ulottuvuudella. Komission linja siis on, että asetus määrää useita asioita ja kulutuksen kesto, tilan, ajoneuvot, ovatko elämä kulutettavassa kunnassa. Tämä vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, eikä kestä. Totta on, että ajalla on merkitystä. Mitä enemmän tekijöitä elämän hyvinvoinnille on, jotka ovat ongelmaisia, niin pituus vaikuttaa siinä – teknisesti kuljetuksissa on eroja, jos ne kestävät yli kahdeksan tuntia tai alle kahdeksan tuntia, mutta hyvinvointi on kiinni globaaleista parametreista. Ja asetuksessa on myöskin kuljettajan koulutus, jota ei ole mainittu, joka on ollut tärkeämpää kuin erityiset tekniset piirteet, koska kuljettajan kyky hallita kuljetuksia vaihtelee. Ja vaikuttaa siihen, onko kuljetus hyvin hoidettu vai ei. Siksi komissio sitä mieltä, että nykyasetuksen täytettäminen kokonaisuudessaan on tärkeää ja me priorisoimme näitä. Raportissa jotakin toimia. Täällä on esitetty, että, tar- että tarkastellaan 5 tai 6, mutta tehtävä tarkastaa kuljetuksia. Ja jos olisi viisi, kuusi tarkastajaa kuljetuksia varten, se olisi naurettavaa ja tehotonta. Mutta näiden tarkastajan tehtävä on auditoida järjestelmiä. Ja auditoinnissa on globaali näkemys, onko systemaattisia tekijöitä kouluttaakseen antaakseen lisää tietoa ja, ja kontrollia varten. Kontrollia on jäsenvaltioiden ekomissio. Meidän tavoitteemme komission missio tällä hetkellä on ottaa käyttää kaikki keinot, ainoastaan rajoittavia ja rikkomusmenettelyitä, joita komissio on valmis käyttämään, mutta myös keskustelumahdollisuudet jotta ymmärtäisin tekniset vaatimukset paremmin, jotta hyvät käytteet, käytänteet leviäisivät paremmin. Ja että tulkkiin tulkintalinjat etenisivät kuin ymmärtämisongelmia. Tämä on komission visio. Täytyy ymmärtää, että äskettäin komissio on julkaissut tiedonannon eläinten hyvinvoinnista, jossa tämä filosofia – tukijärjestelmän kehittäminen, sillä päivän tavoite, sinne on globaalimpi näkemys. Että toimijat olisivat vastuullisia, että ne kehittäisivät keinoja, jos he hallitsisivat tämän ulottuvuuden paremmin. Tätä komissio pyrkii tekemään tämän pitkän aikavälin strategia. Se on monimutkaisempi ja se ei tuo tuloksia niin nopeasti kuin joku kieltäminen, mutta, mutta tämä on tuottavampaa tavoitteidemme kannalta. Ja, Kiitokset tästä. Nyt vielä esittelijä saa puheenvuoron ja sitten Dan Jorgensen. Niin haluaisin ensinnäkin sydämellisesti kiittää kollegoita heidän puheenvuoroistaan. Kuuntelin hyvin tarkkaan ja kiitän jo etukäteen mahdollisista tarkistuksista ja täydennyksistä näistä erityisistä alueista, mistä te mainitsitte nyt, oliko hevosista ja muista. Ja sitten haluaisin vielä reagoida komission äh, edustajan puheeseen. Eli puheenvuoro oli ihan sellainen, että äh, en sano mitään, niin se riittää. No, te olette istuneet seitsemän vuotta hiljaa ja haluatte jatkaa äh, vanhentunutta asetusta ja ette halua puhua edes näistä kuljetusajoista, mutta olkaamme nyt selviä. Suuri osa Euroopan kansalaisista on osoittanut, että he haluavat tähän muutosta ja yli puolet Euroopan parlamentin edustajista kansalaistensa suulla osoittaa, että he haluavat tätä. Ja silloin minusta komission on tehtävä jotain asialle. Eikä tässä ole kysymys ainoastaan siitä, että lyhennettäisiin näitä kuljetusmatkoja, vaan siitä, että koko tämä asetus on vanhentunut. Siinä ei huomioida ollenkaan parantuneet, parantunutta tieteellistä osaamista eläinten hyvinvoinnin alalta. Ja mehän oma virasto, kuten EFSA, joka on kirjoittanut tästä kokonaisia raportteja. Joten minusta se jo riittää avata, sieltä avataan tämä asetus ja todellakin tehdään jotain sille. Minusta on skandaali se, mitä te tulitte tänne meille puhumaan. Anteeksi vain. Vielen Dank, Frau Kollegin. Anteeksi. Ja sitten vielä, äh, sitten vielä Dan Jörgensen. Kiitokset. Niin kuin esittelijä juuri sanoi, niin haluaisin vain lisätä sen, että osa ongelmista, joita on täytäntöönpanossa, voisivat ratketaa yksinkertaisemmalla lainsäädännöllä. On hyvin vaikea tällaista lainsäädäntöä valvoa ja myös transponoida sitä kansalliseen lainsäädäntöön, koska on kaiken maailman sääntöjä siitä, miten eläimet pitää ottaa audutosta pois ja niin poispäin. Jos me vain yksinkertaisimme tämän ja, ja teimme, tekisimme tästä kuljetusajasta lyhyemmän, niin tätä olisi paljon helpompi täytäntöönpanna myös. Mutta no, en nyt tässä puutu kaikenlaisiin teknisiin yksityiskohtiin, joihin komissio viittasi, vaikka voisin vastustaa, niin esittää vastalauseet niihin oikeastaan kaikkiin, käytännössä kaikkiin. Eli komissio nyt sanoi, että ei ole mitään tieteellistä tietoa siitä, että pidempi kuljetus vaikuttaisi mihinkään. No, minä olen kyllä aivan järkytynyt tästä. Eh, minä nyt olen puhunut kenenkään kanssa, joka, tai kukaan, jonka kanssa olen puhunut tästä asiasta, joka toimii tällä alalla, ei ole väittänyt tällaista. No, joka tapauksessa komissio on nyt eh, sanonut, ja olen tyytyväinen siitä, että meillä on tämä nyt videoitunakin, että komissio on sanonut, että se haluaa kunnianhimoista lainsäädäntöä. Ja minun kysymykseni komissiolle on se, mikä oikeastaan on muuttunut yhtäkkiä, te, ette, kun te ette tätä lainsäädäntöä ole tähän mennessä halunneet. Kiitos, Tän Jörgensen. Olen päässyt tämän asian käsittelyn loppuun. Ja minun täytyy nyt sanoa, että kovin mielenkiintoinen esitys äh, komissiolta, enkä minä tähän mennessä ole kovinkaan ollut äh, kiinnostunut edes näistä eläin, eläinten hyvinvoinnista, mutta teidän tämänpäiväisen äh, keskustelun jälkeen aion jatkossa olla, ja varsinkin kun on allekirjoitettu miljoona kansalaista. Minä voin vain sanoa, että se, joka on kerännyt miljoona allekirjoitusta, niin ensimmäinen neljättä lähtien tästä tehdään, voidaan tehdä eurooppalainen kansalaisaloite ja silloin teidän täytyy olla täällä vastaamassa niille, jotka ovat toteuttaneet tämän aloitteen. Se, mitä minä voin tehdä, sen minä teen. Kaiken, mikä minulla on vallassani. Ja pyytäisin teitä vastaamaan vielä tähän esitettyyn kysymykseen. Niin, nyt aikaisempiin komissioihin. Sanoisin vain sen verran, että minulla nyt ei ole niistä sen enempää sanottavaa, mutta kuitenkin usein on olemassa hämmennystä komission jäsenen salkussakin. Meidän täytyy nyt ymmärtää, että kaikki päätökset on tehty komission kollegiossa ja saattaa olla toki sitten muutoksia päätöksentekoprosessi, jossa joku komissaari ehkä haluaa jotain tehdä, mutta komissiossa käydään sisäisiä keskusteluja ja tilanne voi muuttua. Tila, tieteellinen tieto otetaan tietysti vaikutusten arvioinnissa huomioon, mutta on myös muita tekijöitä komission päätösten taustalla, erityisesti yksi, mihin täällä myös puhut puhuitte, ovat, puutu, puuttu yksi edustaja tämä taloudellis-sosiaalinen puoli, joka vaikuttaa näihin päätöksiin. Tämä kuitenkaan ei tarkoita sitä, että komissio ei olisi tehnyt yhtään mitään viime vuosina, koska me olemme kuitenkin tehneet tätä työtä, vaikka sitä ei olekaan ihan lainsäädäntötekstiksi saatu aika, lopullisesti aikaiseksi, mutta kuitenkin kaikenlaista muuta on tehty lainsäädännön ohella. Dank. Ich bin motiviert. Kiitos tämän keskustelun jälkeen. Minä olen hyvin motivoitunut tässä asiassa ja tulemme palaamaan tähän asiaan soveliassa yhteydessä. Kiitokset. Päätämme tämän kokouksen ja tapaamme huomenna kello 10 täällä, jolloin jatkamme kokousta. Kiitos.